Bonjour, madame la vice-présidente. Hyvää päivää, hyvät varapuheenjohtajat. No niin, ja kokouksemme jatkuu. Aamulla jo sanoinkin, että nyt kerron teille päätöksistä, jotka tehtiin koordinaattoreiden kokouksessa tänä aamuna. Me puhuimme maksusuunnitelmasta Sehän on käsitteillä myös tänään esityslistan kohdassa yhdeksän. Ja me olemme päässeet yhteisymmärrykseen kirjeiden, kirjeenvaihdosta komission kanssa. Calvinio, hän onkin täällä. Kiitos kun tulitte tänne. Ja Calvinio todellakin tutkaili tarkoin tätä maksusuunnitelmahanketta. Me haluamme arviot kynnyksistä 2007-2013 1P kohesio otsakeista, mutta myös kaikista otsakeista yhteensä 2013-2014 myös. Ja me haluamme myös ennakkoarviot todellisuuden mukaisen arvion, ei pelkästään äh, tuosta vuodesta 2016 osa ohjelmista siirtyy eteenpäin. Tässä on kyse 21 miljardista eurosta, joka siirtyy tältä vuodelta vuoteen 2016. Ja näin sitten on taas kyse maksamatta jäävistä laskuista. Ja lisäksi vielä 24. huhtikuuta ja tässä toukokuun alussa olemme saaneet komissiota tiedon siitä, että erityisasiantuntijoita palkattaisiin artiklan 123 mukaisesti yhteisöjen viranoma- virkamiestä rekrytointisäännöksestä. Ja näytti siltä, että tämän työn kuva kaipaa, työn kuvaa kaipaisi vähän lisää selvennystä. Eli tämä muotoilu vaikutti vähän erikoiselta, emmekä voi siksi esittää omaa kantaamme tähän. No niin, nyt sitten jatkamme työtämme, eli tutkailemme lisätalousarviota kolme vuodelle 2015 ja annan puheenvuoron Eidar Kardiasavälille. Olkaa hyvä. Minä tahtoisin, että komissio esittelisi tämän korjaavan talousarvionsa ensin. No niin, siis Kalvin joo, olkaapa hyvä, voitte esittää meille tätä numeroa kolme. Olkaapa hyvä. Merci beaucoup. Kiitokset puheenjohtaja. I will, I will turn to, to English if you allow. Minä puhun englantia, jos se teille vain sopii. Ensimmäinen lisätalousarvio, joka meillä on tänään pöydällä, käsittelee mm, vuoden 2014 äh, budjettivuoden tasetta. Se tehdään joka vuosi sitten, kun edellisen vuoden tilit on päätetty. Ja on ehkä tärkeää ilmoittaa, että se tosiseikka, että meillä on ylijäämä, ei tarkoita sitä, että olisimme voineet käyttää määrärahoja enemmän vuonna 2014. Itse asiassa Euroopan unionin kyky maksaa perustuu kahteen rajaan. Ensimmäinen on käteisvarojen ähm, käytössä olevuus kuukausittain ja se riippuu omista varoista, joita saamme jäsenvaltioita. On joitakin kuukausia vuosi, joka vuosi, jolloin käteisvarat kuukau- jonain kuukautena eivät ole ta- riittävät ja silloin meidän maksukykymme on rajallinen. Usein on kyse vuoden ensimmäisistä kuukausista. Sitten on toinen raja, joka ei liity äh, kas- äh, kassasummista, vaan siitä, mm, mitä parlamentti ja neuvosto on antanut hyväksynyt. 2014 meillä oli Ähm, summa Se tosiseikka, että meillä oli lisätuloja, ei mahdollistanut kuitenkaan sitä, että toimielimet olisivat voineet käyttää enemmän määrärahoja kuin mitä äh, oli sovittu. Meillä on kaksi elementtiä tässä. On niitä maksuja, joita ei jostain syystä voitu toteuttaa ennen vuoden loppua. On äh, tärkeää huomauttaa, että siitä huolimatta, että saimme lisätalousarviot hyväksyttävä vasta varsin myöhään joulukuussa viime vuonna. Suuri määrä maksuja, neljä miljardia maksettiin viime vuoden viimeisillä viikkoina ja budjetti toteutettiin melkein kokonaisuudessaan. Ja ylijäämä on hyvin alhainen, alhaisin viime vuosina. Tässä ylijäämissä on eräs tärkeä osa, joka on lisää tulot, jotka ovat tulleet eh, budjettiin viimeisten lisätalousarvioiden jälkeen. Suurin tärkein eh, elementti ovat sakot ja korot. Ja lisäksi meillä on korkeammat kuin odotetut eh, perinteiset omat varat ja lisäksi elementti, joka liittyy euron vaihtokurssiin. Kaikkien näiden elementtien äh, kautta meillä on 1,43 miljardin ylijäämä, joka tulee suurimmaksi osaksi lisätuloista, jotka ähm, varainhoitoasetuksen mukaan pitäisi budjetoida tänä vuonna, jotta ne lisäisivät budjetin tulopuolta. Mielelläni äh, laajennan tätä selvitystä, niin jos teillä on vielä jotain lisäkysymyksiä, mutta odotamme, että tämä hyväksytään nopeasti ilman muutoksia. Ja lisäksi olemme samanaikaisesti esitelleet toisen lisätalousarvion menoista. Haluatteko, että jatkan samalla tästä? Ehkä ihan lyhyesti voin selittää, että... General. Niin, jatkakaa vain, olkaapa hyvä. Thank you so. Niin. Samanaikaisesti meillä on tänään esityslista listalla lisätalousarvio numero neljä, joka liittyy ehdotukseen mobilisoida unionin solidarisuusrahaston varojen, varoja, jotta annettaisiin 66,5 miljoonaa euroa Bulgarialle, Italialle ja Romanialle liittyen luonnonkatastrofiin vuonna 2014. Nämä tulvat vaikuttivat 130 000 ihmisen. Ihmisiä oli evakuoitava ja tulvat ja maanvyörymät aiheuttavat haittaa infrastruktuureille ja ympäristölle. Tällä rähällä erityisesti korjataan infrastruktuuria ja korvataan pelastustoimenpiteiden kustannuksia sekä siivoamiskustannuksia katastrofialueilla tietenkin odotamme myös, että nämä hyväksyttäisiin nopeasti ilman muutoksia. Kiitoksia. Merci, Madame la Kiitokset, hyvä pääjohtaja. Ja sitten Kardia Saval, olkaapa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin tietenkin haluaisin aluksi kiittää komissiota näistä kahden lisätalousarvion esittelystä. Toivoin, että komissio erityisesti selostaisi meille tarkoin tuota lisätalousarviota numero kolme, joka liittyy ylijäämään, koska aika usein me sotkemme keskenämme nuo maksumäärärahat ja maksusitoumusmäärärahat ja sitten mietimme varoja, jotka palautetaan jäsenvaltioille ja niin poispäin. Eli jo nyt on oikein hyvä saada selvät sävelet siitä, mistä oikeastaan puhumme. Tosin Euroopan parlamentti aina kun käsittelemme lisätalousarviota ja varsinkin ylijäämiä, niin me voimme näitä lukuja tutkailla hyvinkin tarkkasilmäisesti, varsinkin sitä, mitä palautetaan jäsenvaltioille aika usein tai ehkä sitten ihan sattumalta. Lisätalousarvio ja ylijäämä liittyy moniin muihin lisätalousarvioihin jo, ja meidän täytyy usein pyytää näitä lisätalousarvioita erikseen. Nyt me halusimme lisätä, linkittää nämä kaksi lisätalousarviota toinen toisiinsa käsiteltäväksi yhdessä tässä valiokunnassa, vaikka ne eivät välttämättä ihan suoraan liitynyt toisiinsa, mutta meillä on ollut tulkintaongelmia tuosta rahoituskehyksestä, tuossa rahoituskehyksessä, eli mihin, mihin suuntaan pitäisi kääntyä solidaarisuusrahastoonko vai muualle. Tämä solidaarisuusrahastohan on nyt lisätalousarvio numero neljä, ja tämä on ikään kuin eri asia kuin tuossa lisätalousarviossa numero kolme. Näin jos hyväksymme tuon lisätalousarvion neljä, me pyydämme neuvostolta tuota 66 miljoonaa euroa uutta rahaa, jota tarjottaisiin jäsenvaltioille, jotka ovat joutuneet kärsimään tässä tapauksessa näistä suurista tulvista. Joten kyse on tällaisesta korvausmenettelystä tässä on kyse nyt 66 miljoonasta eurosta, vaikka me pyysimme hivenen toista lukua aikaisemmin oltaisiin ehkä voitu toivoa hivenen suurempaa summaa vielä, mutta joka tapauksessa rahoituskehys on hyväksytty ja jo viime vuoden äh, talousarviokeskusteluissa, siis vuodeksi 2015 meidän täytyy mm, jo keskustella aika pitkään tuosta solidaarisuusrahaston osuudesta vuodelle 2015 ja sitten päästiin neuvosto, neuvotteluissa sopimukseen neuvoston kanssa ja me halusimme, että nämä kaksi lisätalousarviota esitettäisiin tänä vuonna ja toivomme neuvoston hyväksyvän komission tekemän ehdotuksen ja tässä tapauksessa myös parlamentin tekemän, tukeman ehdotus, ehdotuksen solidaarisuusrahaston marginaalien käyttämisestä ja juuri näissä mainituissa tapauksissa. Kiitokset. Kiitokset tästä Gardia Savalille ja onko puheenvuoroja? No, minä itse sitten voisin sanoa muutaman sanan, jos sallitte. Ai anteeksi, Muresan, olkaa hyvä. Very briefly because I... Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti, eh, koska minä olin myös esittelijä tässä päätöksessä. Vapautetaanko Bulgarian, Italian ja Romanian tulvis, tulville rahaa solidarisuusrahastosta? Omalta osaltani haluaisin antaa täyden tuen tälle linjalle, jota esittelijä juuri esitti. Toivon, että nämä rahat, jotka tähän vapautetaan solidarisuusrahastosta, olisivat uutta rahaa. Ja minusta tämä on periaatekysymys, että pidämme kiinni parlamentin aikaisemmasta kannasta, jonka olemme esittäneet niin monta kertaa, eli että nämä välineet ovat eu budjetin kattojen ja muiden rajojen yläpuolella. Sen vuoksi toivon, että tätä ei linkitetä vuoden 2016 budjettimenettelyyn, kuten viime vuonna tehtiin, kun solidarisuusrahastosta päätettiin antaa rahaa. Varsinkin tässä tilanteessa tällainen tilanne johtaisi siihen, että, että varojen vapauttaminen myöhästyisi niin, että nämä valtiot eivät saisi rahaa helpottaakseen tulvien aiheuttamaa tilannetta joten toivon, että pidämme kiinni kannastamme. Eli että tämä on kattojen yläpuolella lisäksi. Merci, monsieur Denan. Kiitokset ja sitten Delano, olkaa hyvä. Niin, minä tietysti tuen Guardia Savalin ajatusta ja ehdotusta. Meillä on käytössä talousarvio, jonka käytämme emme ehkä aina pennilleen, mutta sitten voidaan siirtää näitä rahoja aina seuraava, seuraavalle vuodelle. Eli eikö tällainenkin käytäntö vaadi miettimistä? Eli jos kun kyse on eurooppalaisesta rahasta, niin sehän, senhän pitäisi pysyä Euroopan tasolla, eli eikä sit, ei sitä pitäisi aina olla palauttamassa jäsenvaltion. Niin. Ja vielä Novakov, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Колеги, мисля, че поне статистиката, що се отнася до... Hyvät kollegat, tilastot, jotka koskevat Bulgaria, ovat hyvin selkeitä. Vahingot ovat noin 80 miljoonan euron arvoiset ja suurin osa tästä tuesta menee infrastruktuurin korjaamiseen. Loput käytetään vesihuollon varmistamiseen. Mutta on eräs asia, joka menee pidemmälle kuin nämä luvut. 700 perhettä kärsivät tulvista yhdessä Euroopan köyhimmistä alueista. Voitte ajatella esimerkiksi Krusovicin kylää tai Misian kaupunkia, mitä se tarkoittaa ihmisille siellä. Toivomme todella, että nämä, tämä apu pääsyy, päätyy perille mahdollisimman nopeasti, koska paras apu on sitä, joka tulee avun tarvitsijoille mahdollisimman nopeasti. Toivottavasti tämä asia etenee mahdollisimman nopeasti, kun ajatellaan, millainen tilanne noissa, noilla alueilla on. Ja. Kiitos. No niin, nyt tämä näkemysten vaihto päätetään. Ehkä voisimme Kalvinjolta vielä odottaa yhtä puheenvuoroa. Joka tapauksessa vuoden 2014 lopulla käytiin tiiviisti keskustelua saadaksemme 4 miljardia 800 miljoonaa lisämaksuiksi. Periaatteessa tämä lisäsumma miljardi 405, 400 4 miljoonaa 350 000 tarkoittaa sitä, että me emme saaneet reilua neljä miljardia, mutta kuitenkin saimme jonkun verran rahaa. Eli me jätimme ikään kuin 1,3 miljardia sivuun viime vuonna ja se menisi jäsenvaltioiden taskuun taas uudestaan, niin ihan kuin meitä olisi hivenen huijattu. No, tämä on sinänsä ihan kiinnostavakin ajatuskulku, mutta vielä Gordia Saval, olkaa hyvä. Niin juuri minä ajattelin tosiaan sitä, että kyllä tämä kovasti meitä houkuttelee tällainen vaihtoehto, mutta me emme kuitenkaan voi palauttaa jäsenvaltioille mitään, minkä ei pitäisi niille päätyäkään tietenkin tämä on hyvinkin hankala asia, varsinkin kun meillä on niin 25 miljoonaa eh, maksamattomia laskujakin. No en tiedä, toimiiko tämä järjestelmä ihan kaikissa maissa, mutta ainakin Espanjassa on käynyt niin, että aika valtavia summia siirreltiin paikasta toiseen jo oli sitten saanut enemmän tai vähemmän. Eli tässä vaikuttaa maan tasolla ja nyt vaikuttaa vähän samanlaiselta, kun toimimme unionibudjetissakin arvioiden perusteella. Kyse on sakoista, tullimaksuista ja sen sellaisista tällaisista muuttuvista tekijöistä, joista talousarvio koko koostuu. Ja näin sitten jäsenvaltioiden täytyy osallistua tähän talousarvioon myös. Jotkut ovat maksaneet enemmän ja sitten täytyisi käyttää tuota ylijäämää näiden maksamatta jäämien, jääneiden laskujen maksamiseen joka tapauksessa meidän täytyy noudattaa rahoituskehyksen, rahoituskehyksen sääntöjä, eikä sitä nyt voida yhtäkkiä ryhtyä muuttamaan, mutta kuitenkin kun on kyse tällä, näin suuresta ylijäämästä unionin talousarviossa, ja jos me siitä sitten 66 miljoonaa emme voi ohjata solidarisuusrahaston kautta, ainakaan siitä ei kovin paljon huimaa vahinkoa tapahtuisi näiden valtioiden kannalta. Ja no niin, joka tapauksessa tämä asia on aika tavalla monimutkainen ja olisi aika houkutteleva juuri sanoa, että me saamme sitten vaan tämän rahan takaisin kansalliselle tasolle, mutta no, joka tapauksessa tässä me puhumme sekä näistä käteis, käteisvaroista että kokonaiskassavirrasta. Niin, totta kai, totta tietenkään me emme saa vahingoittaa tai olla auttamatta niitä, jotka ovat joutuneet kärsimään Bulgariassa ja Italiassa ja Romaniassa luonnonkatastrofista, eli siis tästä, näistä tulvista. Näihinhän Bulgarian edustaja ja myös Muresan ovat puuttuneet, mutta tämä 66 voitaisiin asettaa myös tuon 1,3 miljardin rinnalle, josta äsken mainitsin, mutta kuitenkin aamulla me puhuimme myös Euroopan investointi, strategisen investointirahaston takuumaksoista. Maksuista 1,3 miljardia on nyt tässä kyseessä. No sitten me pääsisimme tuolla summalla ainakin tuonne puolivälin arviointiin ilman, että olisimme esimerkiksi verkkojen Eurooppaa tai Horisontti 2020 ohjelmaa joutuneet ajamaan suoranaiseen tuhoon. Niin, kiitos. Aion nyt puhua puolaksi. Kuten on sanottu täällä, tällaisissa tilanteessa meillä on kaksi tavallaan vastakkaista lähestymistapaa ja kaksi vastakkaista ajatusta. Yhtäältä haluamme toimia loogisesti. Tätä on hyvin vaikea selittää kansalaisille. Maksut on toteutettava, mutta niitä ei voi tehdä sillä hetkellä. Se vaikuttaa ehkä ihan loogiselta. Toisaalta sitten on menettelytapoja, joita pitää noudattaa. Minulla on kysymys komission jäsen, komissiolle. En tiedä, kykeneekö esittelijä mahdollisesti tähän vastaamaan. Kysymys liittyy kattoihin. Jos katot ovat matalat, niin vaikka meillä on ylimääräisiä varoja, meillä ei ole mahdollisuutta käyttää niitä, vaan ne on käytettävä eri tavalla johtuen menettelytapa vaatimuksista. Ja tätä viestiä pitäisi myös tavallaan viestittää eteenpäin. Nämä ovat seuraamukset siitä, että katot ovat niin matalat. Näinhän tapahtuu käytännössä. Tämä on ihan käytäntöä. Ei tämä ole mikään teoreettinen rakenne. Ja seurauksena tästä tilanne ei ole looginen. Meillä on rahaa, mutta me emme voi maksaa meidän velkojamme sen vuoksi, että katot ovat liian matalat. Joten siis kaikki kärjistyy näihin kattoihin. Eli tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä asioista monivuotisen rahoituskehyksen tarkistamisen yhteydessä. Jäsenvaltiot haluavat koko ajan laskea näitä kattoja ja silloin meillä on ihan uudelleen tämä sama ongelma. Mitä matalammat katot, sitä äh, rajallisemmat ovat meidän mahdollisuutemme käyttää. Tämä on erittäin tärkeä asia. Me etsimme rahoituslähteitä, mutta jos katot ovat liian matalia, niin tämä on aikamoinen noidankehä. Kiitokset Imara Gallo, olkaa hyvä. Ihan lyhyesti, olkaa, olkaa hyvä. Hyvin lyhyesti tosiaankin, hyvä puheenjohtaja, niin haluaisin tukea Kardia Savalia. Ja nyt kun olen tässä kuunnellut Kalvinjoa, ja hänen esityksensä oli tietysti hyvinkin selkeä, ja niin vaikuttaisi siltä, että ylijäämä ei johdu niinkään siitä, ettei meillä olisi ollut juuri mitään kustannuksia maksettavana, vaan pikemminkin yhtäkkiä on tullut enemmän tuloja, joita emme ole ennakoineet aikaisemmin. Eli nyt tässä voidaan järjestelmällisesti arvioida ja ennakoida näitä tuloja myöhemmässä vaiheessa ja miettiä, miten, miten niitä sitten käytetään erilaisiin korvausmenettelyihin ja kysymys onkin juuri siinä, että toimitaanko, mukautetaanko näitä aina jäsenvaltioiden maksumääräysten korjaamisiin. Näin me sitten aina ajaudumme vastaaviin keskusteluihin, joissa ei ole mitään mahdollisuuksia käyttää järkeviä kriteereitä eikä varsinkaan käyttää näitä varoja maksamatta jääne, jääneisiin laskuihin tai sitten sellaiseen, johon puheenjohtaja esimerkiksi viittasi, eli olisimme voineet käyttää tätä ylijäämää vaikkapa Junckerin suunnitelman takuiden maksamiseen. No, joka tapauksessa täytyy muistaa, että kyse on aika suuresta summasta rahaa, joka voisi palata jäsenvaltioiden talousarvioihin ja se on tietysti myös hyvä asia, mutta varmasti palaamme näihin asioihin vielä yksityiskohtaisemmin. Kiitos. Nähtävästi kukaan muu ei halua pyytää, pyytää puheenvuoroa, joten Kalvinio voi sitten varmaankin vielä selostaa meille sitä, mihin suuntaan tämä ylijäämä parhaimmillaan nyt kehittyy ja miten, mikä on sen suhde solidaarisuusrahastoon. Et eh, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et eh, Kiitos, puheenjohtaja. Three points. Haluaisin kolme asiaa sanoa vastatakseni parlamentin jäsenten kysymyksiin. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että me olemme kovasti samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat sanoneet, että meidän täytyy nopeasti edetä solidarisuusrahaston varojen käyttöönotossa. Sen pitäisi olla nopea reaktion väline ja siksi mielestämme sitä pitäisi aktivoida vuoden aikana ja meidän tulisi välttää mahdollisimman paljon sitä, että se pannaan pakettiin neuvotteluissa seuraavan vuoden budjetista, kuten viime vuonna tapahtui. Ja olen vain samaa mieltä kuin Rova Gardia Tavalin kanssa ja muiden kanssa, jotka sanovat, että näiden asioiden pitäisi saada erityiskohtelu ja siksi ne ovat monivuotisten rahoitusnäkymien kattojen yläpuolella. Sitten kun keskustelemme toisenlaisten menojen rahoittamisesta, esimerkiksi ESIR, johon viittasitte, niin me emme puhu erityisvälineistä, me puhumme ohjelmista, eh, jotka on otettu mukaan monivuotisiin rahoitusnäkymien ähm, puitteisiin. Ja mistä ikinä me nuo rahat otammekin, niin nuo maksukatot ovat olemassa. Se on se, mitä herra Olbricht sanoi. Eli koko kauden kokonaiskatto on määritelty ja siksi me emme voi keksiä uusia resursseja tyhjästä. Meidän täytyy siirtää määrärahoja toisista budjetin kohdista, jotta pysyttäisiin kattoon alla. Eli nämä tulot tästä ylijäämästä eivät liity mitenkään esirmenoihin tai 2020 tai verkkojen Eurooppa-välineeseen. Mm. Nämä kokonaissummat, ne määrit, mitä voidaan joka vuosi maksaa, ne määrittelevät maksumäärärahat eikä välttämättä käteisvarat. Ja kolmas asia, joka on tärkeä kysymys, jonka herra Maragall esitti, koska joka vuosi meidän täytyy sopeuttaa tuloja. Me yritämme ennakoida, mutta jotakin asioita ei voida ennakoida, kun budjettia valmistellaan. Tänä vuonna meillä on ylijäämiä, koska meillä oli lisätuloja omista varoista. Miksi? Koska Euroopan talous, no minä nyt spekuloin, en ole analysoinut sitä, voisi kuvitella, että se johtuu siitä, että on ollut enemmän tuontia EU-hun tai tuontin arvo on ollut korkeampaa ja siksi tullitulot ovat olleet korkeammat. Näin voi olla jonain vuosina. Tulot ovat hiukan korkeammat, toisina alhaisemmat. Toinen elementti liittyy euron arvon alenemiseen. Tätäkään emme pystyneet ennakoimaan vuotta etukäteen. EKPn rahapolitiikka muuttui, joten tämä on toinen osa tätä ylijäämää, jota emme voineet ennakoina. Ja kolmas elementti ovat sakot, ja olet oikeassa siinä, että ne summat, joita olemme viime vuosina saaneet, ovat olleet korkeammat kuin mitä olimme integroineet budjettiin. Mutta tämä on ala, jossa pitäisi olla hyvin varovainen eikä olla liian kunnianhimoinen, koska jos budjettiin kirjaamme korkeamman sakkosumman, niin se ainoastaan tarkoittaa, kuten edustaja Gardiabal sanoi, että saisimme vähemmän määrärahoja jäsenvaltiolta. Jos arvioimme väärin, niin silloin se tarkoittaisi, että jäsenvaltion täytyisi antaa enemmän määrärahoja budjettivuoden aikana, joka poliittisesti olisi monimutkaista ja myös haitallista kansalliselle budjetin hallinnolle, joten olemme tässä varsin varovaisia mm, mm ja mielestäni se on oikea tapa toimia, koska kun olemme pyytäneet jäsenvaltioita antamaan enemmän kuin tarpeen, niin se maksetaan takaisin ja että olemme hyvin varovaisia, kun arvioimme perinteisiä omivaroja ja muita tulonlähteitä, kuten esimerkiksi sakkoja. Kiitoksia. Si. Kiitokset ja Gardia Saval, teillä ei kai ole enää lisättävää joten jatkamme neuvottelua joka tapauksessa viidenteen päivän kesäkuuta tarkistukset on esitettävä ja 23. kesäkuuta keskustelemme tarkistuksista ja nämä kaksi lisätalousarviota jätetään täysistunnon äänestettäviksi heinäkuussa. Ja niin me varmasti sitten saamme myös tietää siitä, mitä mieltä neuvosto on. Kalvin jo varmaankin sitten valvoo sitä, että neuvostokin esittää kantansa ajoissa. Joka tapauksessa nämä maat odottavat innokkaasti ja tätä ja aivan oikeutetusti tätä korvausta. Ja sitten sosiaalirahastosta vielä enemmän. Sigrid Mureshan, olkaa hyvä. Um, Puheenjohtaja, kiitos. Niin olen lyhyesti äsken esittänytkin kannanottoni lisätalousarviosta ja siitä linkitetäänkö tämä lisätalousarvio ensi vuoden talousarviohankkeeseen hankkeeseen ja palautetaanko rahaa jäsenvaltioille ja nyt jätän sen syrjään. Minä tiedän, että me keskustelemme lisätalousarviosta myös myöhemminkin. Meillä ei ole sitä luonnosta vielä, eli seuraavassa kokouksessa 26. toukokuuta asiasta keskustelemme. Varmaankin siinä vaiheessa sitten jatkan. Hyvä, selvä. Nähtävästi Kukaan ei vastusta Muresanin esitystä, joten siirtykäämme maksusuunnitelman tilaan. Maksusuunnitelma huolestuttaa meitä hyvinkin paljon ja se vuoden 2014 lopulla meitä hermostutti paljonkin ja, ja jätti varjonsa neuvottelut 2015 vuoden talousarviosta. Me olemme keskustelleet tästä neuvostonkin kanssa hyvinkin vahvasti. Neuvosto on esittänyt kantansa asiaan ja myös komissio on esittänyt että saataisiin realistinen maksusuunnitelma, ennuste ja myös maksujen maksu, maksujärjestelmä, jotta vuoden lopulla voitaisiin selkeästi käsitellä näitä maksamatta jääneitä laskuja. Ja meidän johtopäätöksissämme on esitetty se johtopäätös, että mietitään mikä on järkevä summa maksamattomia laskuja jäädä seuraavalle vuodelle ja tätä summaa ei ole arvioitu ja tästä me olemme saaneet luonnoksenkin. Joka tapauksessa meille puhutaan ainoastaan ikään kuin vain ihan 2007-2013 ajan maksuista ja sanotaan, että vain kaksi miljardia on tiedossa vuodeksi 2016 ja tämä liittyy kohesiorahastoin erityisesti, mutta muut, muut otsakkeet on jätetty kokonaan tämän luonnoksen ulkopuolelle. Ja jos ajattelemme ohjelmia, joihin on ryhdytty ensimmäinen tammikuuta 2014, ja, niin sieltä puuttuu kaksi, parikymmentä miljardia, kun jäsenvaltioiden ja komission välillä ei päästy yhteisymmärrykseen. Ja sitten on Äh, tämä mekanismi, että kun hanke ei ole ihan loppuun asti vielä hoidettu, niin komissio pitää hallussaan 7 5 prosenttia ja sitten näiden 5 prosentin maksut voidaan jättää, pitkittää, levittää tulevaisu, tulevaan aikaan. Ja näin haluaisimmekin sitten tässä talousarviovaliokuntana selviä taulu, ja taulukoita, joissa nämä luvut esitetään hyvin yksiselitteisesti ja me olemme koordinaattoreiden kanssa tänään aamuna päättäneet lähettää kirjeen täsmennyksiä vaatiaksemme ja haluamme vastaukset, jotka sitten seuraavaa kolmikanta neuvottelua kehystävät kun järjestämme toukokuun lopulla toimielinten välisen kokouksen. Meidän mielestämme tarkoitus ei ole kuitenkaan nyt tässä vain peitellä tätä tilannetta erinäisten kauniiden korulauseiden piiriin, vaan me haluamme selvät sävelet siitä, miten nämä maksemattomat laskut hoidetaan, jotta me voimme välttää sitä, että ajaudutaan näin suuriin maksamattomien laskujen määrään. Hyväksyttekö tämän? Näin minä tässä nyt sitten selostin sitä, mitä aamulla sanoin. No joka tapauksessa, onko tähän nyt sanottavaa? No joka tapauksessa meidän täytyy välttää sitä, että vuoden 2015 lopulla olemme taas valtavan ongelman edessä, kun meillä on taas maksamattomia laskuja, hirveät määrät, ja sitten vuoden 2016 talousarvio ja, ja puoliväliarviointi jää sen varjoon. Fernandes. Um Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän pitäisi käydä tätä keskustelua. Sitoumukset jotka on tehty, niin niitä on noudatettava, sopimuksia on noudatettava. Maksut ovat sitoumusten looginen seuraus. Joten meidän ei pitäisi keskustella tästä. Ei meidän pitäisi keskustella aivan selvästä asiasta, eikä meidän pitäisi huolehtia jostain, joka on täysin luonnollista. Tämä on todella häpeällistä toimielimille se vaarantaa niiden uskottavuuden ja lisää epäluottamusta Euroopan toimielimiin. Ja jos me menemme, haluamme, että yritykset ja henkilöt maksavat laskunsa 60 päivässä, niin on vähän vaikeaa, jos Euroopan unioni ei niin tee. Ja sitten vielä vaarantaa tärkeitä hankkeita se ainoastaan aiheuttaa äh, kielteisen vaikutelman kansalaisille. Muuten ihmiset sanovat, katsokaa, nuo ihmiset vaan haluavat lisää rahaa. Ja jos maksut ovat alhaisemmat kuin mitä tarkoitus, niin sitten meidän on hyväksyttävä lisätalousarvioita. Ja kun me hyväksymme lisätalousarvioita, ihmiset ajattelevat, että taas ne haluavat lisää rahaa vaikka kaikki se, mitä haluamme tehdä, on, että olemassa olevat velat maksetaan. Me haluamme, että sitoumuksia noudatetaan. Meillä täytyy olla tällainen ennaltaehkäisevä järjestelmä, jotta me koskaan ylitä kestävää maksamattomien laskujen tasoa. Ja tietenkin meidän täytyy määritellä tuo summa. Mutta tässä on kyllä jotain vähän myönteistäkin. Neuvosto hyväksyy menoja hankkeista, ohjelmista ja sitten ne toteutetaan. Se osoittaa, että meidän toimintamme on menestyksekästä siitä huolimatta, että hyvin usein neuvosto antaa luvan näille menoille ajatellen, eivät ne toteudu kuitenkaan, mutta useasti nämä ohjelmat kuitenkin toteutuvat. Se kuitenkin tarkoittaa, että maksujenkin on toteuduttava. Me emme tarvitse keskustelua tästä. Tämä, on poliittinen, tämä ei ole mikään poliittinen ongelma, joka pitää ratkaista. Tämän pitäisi vain olla tekninen ongelma, joka on helposti ratkaistavissa. Ja meidän pitäisi keskustella asioista, jotka ovat kansalaista kiinnostavia, eli prioriteeteista vuodelle 2016, työllisyys, yrittäjyys, sisäinen solidaarisuus, ulkoinen solidaarisuus – ja turvallisuuden varmistaminen Euroopan unionissa. Nämä ovat ne todelliset tavoitteet. Ne ovat niitä asioita, jotka kiinnostavat kansalaisia ja niihin meidän pitää paneutua. Ei meidän pitäisi hukata aikaamme tämän tyyppisiin asioihin. Kiitoksia. Monsieur Delano. Ja Delano, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. No, me olemme saaneet aika lailla tyhjää täynnä olevan asiakirjan Tällaista ei voi hyväksyä. On kyse kymmenestä eri sitoumuksesta. Nämä täytyisi kyllä nähdä ihan selkeinä lukuinakin, mutta ei tässä ole mitään esitetty lukuina, eli tällaista ei voi kyllä alkuunkaan hyväksyä. Joten olen samaa mieltä kuin edeltävät puhujat, emme voi jatkaa vain samaa rataa. Emme voi jatkaa työn tekemistä tällaisessa sama, tällaisissa olosuhteissa. Meidän Euroopan talousarviomme rokkimisjärjestelmän on kyllä löydettävä nyt ratkaisu tämän tyyppisiin ongelmiin. Minä olen vakuuttunut tästä Euroopan hankkeesta ja meidän täytyy todella saada tämäkin ongelma ratkaistua. Kiitokset ja sitten Manka, olkaa hyvä. Predseda, eh, pred niekoľkými mesiacmi sme tu mali zasadnutie, eh, spoločné zasadnutie s národnými parlamentami a boli tu eh, poslanci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 Pred niekoľkými mesiacmi sme mali zasadnutie z... Muutama kuukausi sitten me tapasimme täällä edustajia kansallisista parlamenteista. Me tapasimme e, edustajia esimerkiksi Saksasta ja Ranskasta ja kertoivat meille, että he eivät ole saaneet e, laskuja maksetuksi vuosiin. Ja minun kotimaastani muutama pormestari Altari on todella masentunut. He sanoivat, että eivät he enää ano edes mitään rahoja sen vuoksi, että heillä syntyy tästä vain ongelmia. Ja olen useita kertoja pyytänyt, että tehtäisiin analyysejä siitä, mitkä todella ovat seuraukset siitä, että laskuja ei makseta. Joissakin tapauksissa käytetään kansallisten budjettien rahoja. Joissain maissa tällaista mahdollisuutta ei ole. Meidän pitäisi todellakin paremmin tietää, mitä seuraamukset ovat, kun maksut maksetaan myöhässä. Jäsenvaltioiden pitäisi tietää, että, että juuri heidän kouluilla, pormestarilla, sairaaloilla on ongelmia sen vuoksi, että katot ovat liian matalia. Sen vuoksi on todella tärkeää, että me tekisimme tarkan analyysin tilanteesta. Merci. Kiitokset tästä. Ilmeisesti kukaan muu ei pyydä puheenvuoroa. Ehkä jo voisi pyrkiä nyt vastaamaan Hetkinen, maragalla vielä, olkaa hyvä. Niin nopeasti puheenjohtaja, seuraavat kaksi asiaa. Minä haluaisin nyt tukea äsken puhujaa, puhunutta ja esittäisin seuraavat kysymykset aivan nopeasti. Eli me emme ole saaneet riittävää, riittävästi tietoa näistä asioista. Me haluamme tarkat tiedot asiasta. Me olemme kyllä kirjanneet näitä tietoja jo viime vuoden puolellakin ja me haluamme tietoa emme pelkästään 2016 loppuun asti, vaan koko mandaattiimme ajalta haluamme tietoa ja selvät luvut siitä, mihin tilanne on siirtymässä ja haluamme selvät taulukot 2015-2016 vuosiksi ja saamme tietää, miten, haluamme tietää, miten maksamattomien laskujen tilanne on kehittymässä seuraavien vuosien aikana. Ja vielä sitten vähän filosofisemmin, kuka rahoittaa ketää ja mikä on jäsenvaltioiden rooli. No näiden maksamattomien mukana on tai tämä tarkoittaa valtavaa velkaa itse asiassa. Unioni on velkaa omille kansalaisilleen. Ei kyse ole mistään pankista tai mistään rahoituslaitoksesta, vaan kyse on suorastaan siitä, että tässä ollaan velkaa kansalaisille. Eli tässä, eikä tässä vaikuta mitenkään nyt mahdolliselta, että kansalaiset voisivat edes reklamoida näistä, eikä, eivätkä saada ratkaisua lyhyellä aikavälillä näihin suuriin ongelmiin. Kiitokset. Ja seuraavaksi Kalvinjo, olkaapa hyvä. Ehkä voi sitten nyt yrittää selostaa meille tätä asiaa maksusuunnitelmakysymystä ja myös puhuisitte näistä asiakirjoista ja myös asiakirjoista, joita komissio aikoo meille tiedoksemme välittää. Et c'est l'objet d'une lettre que... Niin, siis kyse on myös kirjeestä, kirjeestä, jonka olemme lähettämässä komission suuntaan. Okay, well, um... Olen hieman pettynyt, koska me olemme todellakin nähneet paljon vaivaa, kun olemme tehneet tämän maksusuunnitelman, keränneet kasaan kaiken sen informaation, mitä meillä on, ja pyrkineet olemaan selkeitä ja selviä ja täysin avoimia, mutta myös pyrkineet löytämään indikaattoreita ja myös sitä, mitä eri otsakkeissa mitä maksut ovat olleet. Ja meidän tavoitteemme tämän maksusuunnitelman perusteella oli antaa selkeä kuva tilanteesta 2014 lopussa ja näkymät vuodelle 2015-2016 vastaten siihen mandaattiin, josta yhdessä sovittiin budjettiviranomaisten kanssa viime vuoden lopussa. Ja siinä nimenomaan äh, viitattiin näihin ohjelmiin ja, ja maksujen jumiutumiseen ja sen purkamiseen. Luonnollisesti me pyritämme täydentää tätä informaatiota mutta palaan tähän, koska en nyt halua nyt äh, luoda vääriä odotuksia siitä, mitä me voimme tehdä. Toinen asia niin on vain vahvistaa, että kun me puhumme maksuista ja sitoumuksista johtuen äh, budjetin monivuotisesta luonteesta, Euroopan budjetista, ja johtuen ohjelmien rakenteista ja maksujen rakenteista äh, alkumaksut, väliaikaiset maksut ja, ja koko yhteenveto. Otsake 1b on tämä suuri budjetin osa, tai se kaikkein tärkein muuttuja koko budjetissa, mitä tulee maksuihin ja sitoumuksiin. kun puhun tästä monivuotisesta luonteesta, se johtaa tällaiseen budjetin sykliseen kehittymiseen. Eli tämän ja ensi vuoden aikana, mikäli budjetit ovat riittäviä, me voimme hoitaa edellisen ohjelmakauden maksujen jumiutumisen. Ja uudet ohjelmat ovat hyvin varhaisessa vaiheessa. Me emme ole vielä edessä vieneet päätökseen kaikilla aloilla uusia ohjelmia ja niiden hyväksymistä tilanne on sellainen, että pitäisi, nämä ohjelmat pitäisi hyväksyä tänä vuonna ja sen jälkeen alkurahoitus lähtee liikkeelle. Mutta kuitenkaan näille väliaikaisille maksuille eh, ne, se tulee riippumaan hyvin pitkälti jäsenvaltioiden eh, hyväksymisen rytmistä. Eli sen vuoksi tässä vaiheessa on lähes mahdotonta tietää, mikäli eh, paineet maksuille tulevat lähinnä vuonna 2018, 2019 vai 2020 me emme tiedä, miten profiili kehittyy nykyisen ohjelmakauden viimeisinä vuosina. On todella vaikeaa arvioida maksuja vuoden 2016 jälkeen. Me teemme parhaamme, yritämme parantaa tekniikkaa, mutta tämä pitkälti riippuu myös jäsenvaltioista. Ja kun me pyrimme sitten ennalta arvioimaan toimeenpanoa, voi olla joko positiivinen tai negatiivinen, pessimistinen tai optimistinen. Osa on poliittisia, osa on ihan operationaalista, sit kyky toimenpanna ohjelmat ja jotkut ovat äh, taloudellisia, kuten jotkut ovat sanoneet, eli jäsenvaltioiden kyky yhteisrahoittaa vaikuttaa myös täytäntöönpanon rytmiin. Eli sen vuoksi on ihan luonnollista, että koko tämä maksujen kehittyminen on syklistä koko kauden ajan. Kun ohjelmat täytäntöön pannaan, silloin tästä tulee paineita budjettiin monivuot- monivuotisen rahoituskehyksen viimeisinä vuosina. Kolmas kommenttini liittyy itse prosessiin ja seuraaviin askeliin. Me olimme ajatelleet, että paras asia olisi pyrkiä eriyttää keskustelu maksuista ja maksamattomista maksuista ja eriyttää nämä. Parasta olisi saada kaksi budjet, nämä kaksi budjettiviranomaista sopimaan tietyistä periaatteista niin, että olisi ainakin vähintään yhteinen diagnoosi, koska viime vuonna me käytimme eh, viime vuoden tavallaan oikeastaan siihen, että pyrimme diagnostisoimaan tilannetta maksujen kohdalla. Ja sen vuoksi meillä on tämä yhteinen lausunto, jos toimielimet, nämä kaksi toimielintä tämän, tästä sopivat, niin silloin me voisimme luoda perustan sille, että olisi ainakin yhteinen näkökalma, näkökanta tähän ohjelmaan ja siihen, miten se hoidetaan, ilman että mitään erityisiä numeroita tai lukuja asetettaisiin vuoden 2016 budjettiin. Siksi minä rohkaisisinkin teitä kaikkia esittämään kysymyksenne meille. Me pyrimme vastaamaan niihin mahdollisimman hyvin, mutta miettikää mahdollista ratkaisua niin, että me kykenisimme käynnistää budjettineuvottelut äh, vakaammalta pohjalta kuin mitä tulee maksuihin ja maksamattomiin maksuihin. Tässä maksusuunnitelmassa äh, me emme käsitelleet ainoastaan kohesiota ja otsaketta 1b. Me yritimme myös katsella muitakin otsakkeita, lähinnä 1a ja 4. Ja he, edustaja Fernandes tästä puhui, koska nämä ovat joutuneet kärsimään äh, maksu rahojen puuttumisesta. Ja nämä indikaattorit, joita olemme käyttäneet, liittyvät tähän maksamattomien maksujen tilanteeseen tietyissä otsakkeissa, taikka liittyen tiettyihin korkoihin, joita on pitänyt maksaa sen vuoksi, että komissio on maksanut liian myöhään. Eli me haluaisimme tehdä ehdotuksen vuodelle 2016 ja luonnollisesti myös vuodelle 2017, joka eh, asettaisi nämä muut otsakkeet oikealle tielle niin, että nämä maksamattomat määrärahat eivät vaikuttaisi tähän. Mutta jos te haluatte lisää indikaattoreita tai lisää tietoa, me teemme parhaamme toimittaaksemme sen teille. Merci, madame. Kiitokset. Vielä annan kohta Olbrichtille puheenvuoron, mutta 2015-2016 vuosiksi ei ollut tarkoitus rajoittaa tätä. Me haluamme äh, tällaisen pilottiaseman, me haluamme ennakoitavuutta ja näkyvyyttä. Ja tässä te tietysti sanoitte, että kyse on monivuotisesta hankkeesta eikä tiedetä mitä tapahtuu, mutta ei tällä reiti, reitillä voi jatkaa. Täytyy tarjota sellaiset puitteet jäsenvaltioille, että operaatioita voi mm, suunnitella pitkin vuotta ja sitten myös nämä, tämä vastuu kannetaan maksuista, koska muussa tapauksessa me jäämme maksamattomien laskujen armoille ja tämä ajaa sitten taas suuriin hankaluuksiin. Näin jollain tavalla asia täytyisi saada selvästi sovittua eri osapuolten välillä. Eli ei voi nyt tehdä, sanoa vain niin, että lähetämme tämän siinä vaiheessa teille, kun tämä on valmis, tai, tai jahka me saamme jostakin rahaa, niin sitten tämä maksamme. Ei tällä tiellä voi jatkaa. Eli molempien talousarviosta vastaavien toimielinten täytyy kantaa vastuunsa. Eli jos toisella puolella eh, vain Ecofinissa määritellään tietynlainen mandaatti, ja kukaan ei sitten valvo sen noudattamista sen enempää, koska ajaudumme tässä vain hankaluuksiin. Eli neuvoston ja parlamentin talousarviovaliokunnan välillä täytyy olla selvempi järjestelmä. Yksi kommentti ja yksi kysymys. Yksi kommentti on tärkeä meidän valiokunnallamme, on myöskin kysymys regivaliokunnalle, nimittäin onko nämä maksut maksettu vai ei. Jos meillä on tämä, äh, nämä maksamattomat maksut, niin kuka tämä rahaa odottaa? Joissain jäsenvaltioissa maksuviranomainen maksaa äh, edunsaajille, koska maksuviranomainen esimerkiksi valtiovarainministeri, joten lopullinen edunsaaja ei rahaa odota, mutta hallitus odottaa rahaa, mikä tietenkin vaikuttaa äh, hallituksen politiikkaan, koska valtiovarainministeri odottaa rahaa takaisin mutta sillä ei ole realista vaikutusta lopullisiin edunsaajiin paitsi, että hallitus tulee eh, muuttamaan toimintaansa suhteessa lopullisiin edunsaajiin, koska tietävät, että rahaa ei tule kovinkaan pian. Ehkä on mielenkiintoista tietää eh, valiokunnalla, kuka on maksuviranomainen, kuka tätä rahaa odottaa. Poliittisesti tämä on tärkeää. Ja ymmärrän tietenkin, että olemme 24 menen 20 tänä vuonna ja kaksi, kahteen ensi vuonna. Mutta puhummeko nyt vanha, noista, vanhoista maksamattomista laskuista vai uusista maksamista laskuista? Jos puhumme äh, vanhoista, niin sitten se on kaksi vanhojen kohdalla, mutta entäs uudet? 2016, äh, onko meillä sitten kaksi vanhoista ja X uusista? Anteeksi, No juuri tämähän on aivan keskiössä keskustelussamme. Me tietysti haluamme paremmin hallinnoida näitä uusia laskuja, mutta me nyt vielä tiedä, miten se tapahtuu. Calvin jo nyökyttelee. Very much. Uh, uh, two... Ky- kyllä, kiitos. Eh, kaksi kommenttia näihin kysymyksiin. Kuka kärsii? se, mitä me olemme nyt tässä yrittäneet viime vuosina tehdä ajatellen eh, maksusmäärärahojen eh, määrää, niin olemme pyrkineet minimoimaan eh, vahingot. Eli aktivoineet maksut ja indikoineet pääosastojen prioriteetit, eli että he priorisoivat maksut. Joten me olemme indikoineet esimerkiksi, että maksetaan niin, että voidaan jatkaa ohjelmia, jotta voidaan minimoida vaikutukset todelliselle taloudelle. Eli olemme maksaneet ensin PK-yrityksille ennen isoille, olemme maksaneet yksityiselle sektorille ennen kuin olemme maksaneet jäsenvaltioille ja sen sitten maksaneet jäsenvaltioille, jotka ovat mukana ohjelmassa, ennen kuin on maksettu jäsenvaltioille, jotka eivät ole ohjelmassa. Eli tällä tavalla me pyrkineet minimoimaan nämä loppuvaikutukset. Eli tämä selvittää sen, kun me esitämme tämän vuosiraportin, että kustannusbudjetille on ollut hyvin rajallinen liittyen esimerkiksi korkoihin, kun on maksettu liian myöhään maksuja. No, ovatko jäsenvaltiot tai ei vieneet eteenpäin rahat. Jotkut jäsenvaltiot antavat etumaksuja, jotkut eivät. Tämä on asia, josta meillä ei ole tietoa. Mutta sikäli mikäli, mitä meihin tulee, nämä suorat maksut, me olemme yrittäneet priorisoida sillä tavalla, että voimme varmistaa mahdollisimman pitkälle ohjelmien jatkuvuuden ja minimoimaan Äh, riskin, että tekisimme äh, hallaa taloudelle. Sitten vastauksena kysymykselle, puhummeko me menneisyydestä vai äh, tulevista veloista, kerääntyvistä veloista. No nyt me käsittelemme laskuja, joita ei ole maksettu edelliseltä ohjelmointikaudelta uudet ohjelmat käynnistyvät vasta tänä vuonna. 2016 on se vuosi, jolloin ne äh, varsinaisesti alkavat ja 2017 on se vuosi, kun niiden pitäisi olla jo äh, täydessä vauhdissa. Vuoden 2016 budjetti äh, luonnoksessa tämän pitäisi näkyä mutta tähän äh, budjettiluonnokseen asetamme ne määrät, joiden pitäisi vastata uusien ohjelmien tarpeita niin, että ei luoda tällaista tilannetta, jossa olisi maksujen viivettä jo valmiiksi. Eli me asetamme budjettiin ne maksut, joita tarvitaan, jotta voimme kattaa vuoden 2016 uusien ohjelmien tarpeen. Mutta sitä minä tässä nyt yritän teille sanoa, että on vaikea arvioida tilannetta vuoden 2016 jälkeen, koska se mitä tarvitaan vuonna 2016 riippuu hyvin pitkälti siitä, miten, missä vauhdissa jäsenvaltiot toimeenpanevat ohjelmia. Jos jäsenvaltiot ovat nopeita, tarvitaan enemmän rahaa 2017, jos jäsenvaltiot ovat hitaampia, niin silloin tämä maksutarve tulee oikeastaan vasta monivuotisen rahoitusnäkymien loppuvaiheessa. Eli me puhutaan nyt edellisen ohjelmakauden maksujen, maksamattomista maksuista ja viipeistä. Eli me yritämme seuraavana kautena olla ö, tehokkaampia niin, että ei luoda uutta tällaista maksusumaa. question, c'est le pilota. Niin, tämä pilottikysymys on juuri merkittävin, eli meidän täytyy vastuullistaa jäsenvaltiot niiden täytyy myös sitoutua tiettyyn aikarajaan. Eli samanlaisia maksuoperaatioita ei saa samaan aikaan lähettää niin paljon, koska silloin ei voida hoitaa näitä maksuja suoraan. Eli nykyisellään tilanne ei juuri ole toiminut. Manka, olkaa hyvä. Kiitoksia. Jos joku valtio maksaa kaupunginjohtajansa, mutta sama valtio ei maksa mitään EU-budjettiin, niin se on kyllä eräänlainen sykli. Ehkä tämän voisi nähdä paremmin ja minun ehdotukseni olisi meidän täytyisi paremmin analysoida kuka on velkaa kenelle, mitä ja mitä se aiheuttaa. Kiitoksia. Je pense qu'il y aurait un travail intéressant. Je ne sais pas comment ça se passe dans... Niin. En tiedä, miten tämä itse kussakin jäsenvaltiossa tapahtuu, mutta minä kyllä tiedän, miten tämä tapahtuu maassa, josta minut on valittu, ja minä olen kirjoittanut kaikille alueiden johtajille näistä maksuoperaatioista, ja vain yksi alue vastasi minulle suhteellisen tarkasti, ja muut eivät sitten vaivautuneet vastaamaan, eli vaikka alueet ovatkin rahoittamassa erilaisia hankkeita. Eli tässä täytyisi nyt todellakin tutkailla, miten kansallisissa edustuslaitoksissa toimitaan ja miten tarkastetaan juuri se, että toimitaan riittävän kurinalaisesti aluetasolla. Eli tämä olisi myös mahdollisuus lähentää Eurooppaa alueisiin ja kansalaisiin. Ja Delano, niin Juuri minä ajattelin juuri näin sanoa. Ei tämä ilmiö mikään uusi ole niin, etkö sinä olekin ollut alueil, aluetasolla johtajana, niin kyllä, kyllä, ja minä jumiluinkin juuri tähän hankaluuteen silloin jo. Eli eurooppalaiset varat saapuivat varsin hurjin, hurjan myöhään, ja hyvin monet alueet ovat rahoittaneet jo ennen rahojen, varojen saamista näitä eurooppalaisia hankkeita, mutta alueet eivät kuitenkaan ole missään pankin roolissa, koska äh, yhteisöt ja lopulliset allekirjoittajat toimivat alueiden ja sitten kansalaisten hyväksi ja parhaaksi. Eli tässä täytyy olla käytössä sellainen tekninen väline, jolla voidaan välttää tällaiset ongelmat, koska kun siirrytään tietystä aikarajasta toiseen, vaikka kuudesta vuodesta seitsemään vuoteen, niin aina jotain siinä välillä häviää tuon siirtymävuoden aikana, kun mitään ei tapahdu juuri tuon vuoden aikana, kun ei ole vielä saatu loppuun saatettua edeltäviä hankkeita, mutta ei ole vielä oikein kunnolla lähdetty uusienkaan hankkeiden kimppuun joten aikatauluakin pitäisi vähän korjata. No niin, nyt maksusuunnitelmaa asiasta sen verran, että me olemme erityisesti kiinnittäneet huomiota nyt näihin maksamattomiin laskuihin. Ja Kalvinio, vaikuttaako teistä nyt siltä, että voitaisiin jonkunlainen kestävä ratkaisu löytää näiden maksamattomien laskujen hoitamiselle? No, seuraavakin kokous varmasti on hyvin innostava ja mielipiteitä herättävä. No niin, seuraavaksi sitten kiitän siitä, että Nick Janet on saapunut tänne Euroopan investointipankista. Hän johtaa näitä trans, tätä transaktio-osastoa ja myös Schmidtiä kiitän. Hän on saapunut tänne komissiosta. Hän on ECFIN L-osaston johdossa. Ja kyse on pilottihankkeesta hankejoukkolaina alalla. Tämä on hankejoukkolaina-aloite, eli unionin varoja käytetään ja aina vuoteen, vuoden 2014 viimeiseen päivään asti tämä aloite on ollut käytössä ja kiitos siitä, että kutsuvieraat saapuivat kertomaan meille tästä hankkeesta. Ja minä antaisinkin puheenvuoron Oitis herra Nick Genetille. Tai jos haluatte puhua toisessa järjestyksessä, niin kyllä siihen käy. I will start from the commission side. Uh, we have... Kiitoksia puheenjohtaja Burkhard Schmidt tänä puhua komission puolesta. Ensin me olemme tulleet tänne esittelemään tämän eh, meidän esityksemme. Minä pidän tämän alkuosan ja sitten eh, kollegan investointipankista esittelee tämän toisen osan. Me tulemme tänne kertomaan teille hankejoukko laina e, e, aloitteesta ja tämä PowerPoint-esitys, jonka me valmistelleet, se on sitä varten, että voisitte nähdä vähän mitä haluamme teille kertoa. Kalvolla kaksi me olemme tehneet yhteenvedon mm, tämän aloitteen rakenteesta muistuttaaksemme teitä hiukan siitä, hankejoukkolaina-aloitteen tarkoituksena oli täyttää infrastruktuurihankkeiden auko, rahoitusaukot yksityisten investointien kautta. Ja koska se on pilottihanke, niin tarkoitus oli katsoa, että toimiiko tämä ehdotus, miten tämä toimii. Tarkoituksena on lisätä mm, näiden hankkeiden näiden hankkeiden arvoa ei EKPn kautta eh, ja EU-budjetti eh, tukee EIPtä eh, ensimmäisellä takuerällä niin, että EU-määrärahoista e syntyy suurempi vipuvaikutus ja Euroopan investointipankin osuus oli tässä antaa tukea ja arvoa näille honkojoukkolainoille ja tehdä niistä pääomaluokka. Tässä seuraavassa näette sitten mm, nämä eri äh, hankkeet, TEN, T ja äh, TEN Energia ja laajakaista hankkeet ja EU äh, antoi 230 miljoonaa tätä ensimmäistä ensimmäistä sen tapion takeeksi ja nyt sitten nämä hankejoukkolainat saivat riittävän riittävän luokituksen, jotta niitä voitaisiin käyttää. Ensin hyväksytyt hankkeet hyväksyttiin joulukuun 2014 mennessä ja nämä hankkeet allekirjoitetaan tämän vuoden ja ensi vuoden aikana, koska voitte varmaan kuvitella, että nämä hankejoukko laina-asiakirjat ovat varsin monimutkaisia. Seuraavalla kalvolainoastaan muistutamme, että puolivuosittaisen äh, raportoinnin lisäksi, nythän tänään juuri kerromme äh, äh, teille tästä, niin meillä on myös kirjallisia raporttia, meillä on vuosikertomus 140 artiklan mukaan varainhoitoasetuksessa. 2013 meillä oli väliaikaiskertomus ja meillä oli väliaikainen ulkoinen arviointi, joka julkaistiin viime vuoden kesäkuussa ja joka on ihan julkinen asiakirja. Ja tällä hetkellä me tilaamme loppuarviointia niin, että toivottavasti tämän vuoden loppuun mennessä voimme antaa teille tämän hankejoukkolainan pilottivaiheen loppuarvioinnin niin, että nähdään kuinka sitä voitaisiin jatkokehittää eh, esirin puitteissa. Tämän jälkeen eh, tämä konteksti on muuttunut vakuuttunut. Teidän valiokuntanne on yksi näistä vastuuvaliokunnista, joka käsittelee Junckerin eh, investointisuunnitelmaa. Investoinnista on tullut tärkeä EU-prioriteetti ja tämä on johtanut eh, Junckerin ehdottamaan suunnitelmaan eh, tähän esiriin ja sitten mm, näihin lisätoimenpiteisiin, esimerkiksi tähän neuvoa antavan ryhmään Meillä on myös mm, tähän neuvontakeskukseen ja tällä hetkellä ei jopa arvioi infrastruktuuria ja uudelleen arvioi tätä Solvenssi kahden valossa ja tulosten pitäisi saapua tämän vuoden kesäkuuhun mennessä. Ja tämä myös osoittaa, että globaalisti ollaan kiinnostuneempia maailmanlaajuisista investoinneista G20 ja OECD puitteissa tehdään työtä siitä, että infrastruktuurista tulisi tunnustettu pääoma luokka, jolla olisi erityispiirteensä, ja halutaan myös kerätä tietoa pitkän aikavälin investointihankkeista niin, että institutionaaliset sijoittajat voisivat paremmin hyödyntää tätä, eikä pelkästään julkisin varoin rahoitettaisi infrastruktuuria, vaan myös yksityiset sijoittajat niitä rahoittaisivat. Jos nyt katsomme markkinoiden kehittymistä, niin viime vuonna meillä oli todella paljon hankerahoitustoimintaa maailmanlaajuisesti, mutta samanaikaisesti vaikka pankit ovatkin olleet kiinnostuneempia tämän pitkiä lainoja, niin silti kysyntä on varsin alhaista, koska sopimuksia syntyy vähän ja joissain maissa ja joillain aloilla näitä sopimuksia myös syntyy vähän ja Euroopan investointisuunnitelma yrittää tässä nyt todella huo- ottaa huomioon sekä kysyntä- että tarjontapuolen. En minä päätän tähän nyt minun osuuteni esityksestä ja lopuksi haluaisin näyttää teille tämän kalvon, joka kertoo teillä eurooppalaisten äh, sen lainanannon trendin, kun on kyse eh, erilaisista hankkeista. Näette, että joukkovelkakirjojen ja lainat, eh, niiden määrä on lisääntynyt. Jos katsotaan alempaa punaista viivaa, se on myös noussut vuodesta 2012, joten kysyntä joukko, eh, hankejoukkolainoille ja myöskin niiden myöntäminen on lisääntynyt huomattavasti Euroopassa ja me uskomme, että tämä johtuu myös tästä hankejoukkolaina aloitteesta, joka on antanut paljon enemmän uskottavuutta tälle pääomaluokalle ja eh, tälle tavalle rahoittaa infrastruktuuria. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni EIBstä. Indeed. Um, it's a, uh, it's a... Kiitos. On suuri ilo saada olla täällä puhumassa teille siitä, mitä on tehty hankejoukkolaina-aloitteen puitteissa on paljon helpompi kertoa, eh, mitä on tehty, kuin mitä kykenin eh, teille aikaisemmin kertoa, kun piti kertoa, mitä me haluaisimme tehdä. Mutta nyt minulla on konkreettisia tuloksia teille. Ensinnäkin, eh, mitä tulee transaktioihin, jotka on viety päätökseen, niin neljä transaktiota on viety päätökseen määräajassa pilottivaiheessa yhdistyneessä kuningaskunnassa, Äh, Ofton Greater Gabbard on äh, tällainen ähm, hanke, jossa äh, oli tällainen tuulivoimala, joka liitettiin mantereella olevaan verkkoon. Ja sitten A11 moottoritie Belgiassa ja kolmas ensimmäinen koskaan pääomamarkkinan rahoitettu laaja laajakasta aloite Ranskassa ja sitten A7 Mauttoritie Saksassa, joka on myös hyvin tärkeä projekti, koska se osoittaa tämän välineen arvon eh, maissa koko unionissa eh, alhaisen luottoluokituksen maista korkeisiin. Sen lisäksi eh, rahoitusteknologia ja luotto, vä, luoton vahvistamisvälineet, jotka ovat oikeastaan hankejoukkolainaprojektin projektin moottori, niitä me olemme käyttäneet kahdessa transaktiossa, jotka eivät saaneet rahaa unionin budjetista. Syy, että ne eivät saaneet rahaa unionin budjetista, oli se budjettimäärä, mitä oli käytettävissä energiaprojekteihin, ja se oli jo käytetty tässä ensimmäisessä Greater Gabbard-projektissa. Eli Castor kaasuvarastointiprojekti, kuten monet teistä tietää, on annettu julkiseen omistajuuteen johtuen nimenomaan tästä koko sen koosta. Ja sitten viimeisin on Quint in More Ofto, myös tällainen offshore-projekti, jossa tällainen offshore-tuulimyllyvoimala liitetään mantereen verkkoon yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tämä väline, noin 4,4 miljardia, on saatu aikaan investointeja ympäri Eurooppaa. Noin 3,4 miljardia hankejoukko lainoja on annettu, joka on noin 6 miljardia luottovahvistusta, josta noin 256 miljoonaa, josta 293 on saanut äh, rahaa EUn budjetista. Kaikkein tärkeintä on se, että meillä on vuotena 2015 ja 2016 äh, vahva, äh, meillä on, meillä on vahvat putket tavallaan, mistä näitä saadaan. Ja tämä näyttää nyt hyvältä. Toivon, että seuraavan kerran, jos te kutsutte meidät tänne puhumaan tästä aloitteesta, Minulla olisi enemmän värillisiä karttoja tässä kuvassa. Tässä näkee nämä pilottiohjelmat, projektit ja samanaikaisesti me viemme Irlannissa, Italiassa ja Alankomaissa uudet projektit näiden Belgian, Ranskan, Ison-Britannian ja Espanjan lisäksi toteutetut projektit. Se, mitä nyt on sitten saavutettu tähän mennessä, no, ajattelin keskittyä kolmeen suurimpaan projektiin. Ensinnäkin hankejoukkolainaprojektissa on tuettu pääomamarkkinarahoitusta infrastruktuurille, jolla on pitkä taloudellinen sykli. Ja tämä näkyy herra Schmidtin osoittamissa äh, kuvissa jo, eikä ole mitään epäilystäkään, etteikö hankejoukkolainoilla olisi ollut tässä merkittävä osuus. Toiseksi nämä rahoitusinstrument, välineet, äh, joita lainakirjoittajat äh, tuovat näissä aloitteissa, ovat osoittaneet, että ne ovat tehokkaita. Ne ovat saavuttaneet hyvin korkeita tasoja näissä projekteissa, jotka ovat olleet mukana. Ja ehkäpä kaikkein tärkeimpänä me olemme aikataulussa ja me olemme saavuttamassa tämä pilottivaiheen tavoitteet aikataulussa ja ne tullaan tai vuoden 2016 mennessä vielä 5-7 transaktiota ja tämä tulee toteutumaan aikataulussa. Ja seuraava kuva. Mitä sitten seuraavaksi tapahtuu? No, kaksi kehityskulkua. Ensinnäkin me toivomme, että johtopäätöksenä aloitteen ulkoisesta arviosta äh, verkkojen Eurooppa-välineessä me saisimme tällaisen äh, hankejoukkolainojen tavallaan yleistämisen näillä kolmella sektorilla, jotka SEF kattaa. Ja sen lisäksi me toivomme, että tätä rahoitusteknologiaa voitaisiin vahvistaa Euroopan investointisuunnitelmassa, niin kutsutussa Junckerin suunnitelmassa, joka kattaa hyvin monia sektoreita huomattavasti enemmän kuin mitä tässä pilottivaiheessa on katettu tässä verkkojen Eurooppa-välineessä. Ihan vain eh, johtopäätöksenä, missä tätä välinettä on käytetty, niin se on tuonut eh, paljon tukea viranomaisille ja se on hyvällä tavalla tukenut pitkän aikavälin rahoitusta vaihtoehtoina pankkivelalle, pankkilainalle. Ja ehkäpä yksi suurimmista viesteistä, mitä meillä on ollut investoinneilta, investoin, Jilta on se, että tämä on nimenomaan ollut äh, tukena infrastruktuurin rahoittamiselle ja investoijat ovat äh, vaatineet enemmän avoimuutta, ennustettavuutta investoinneista ja enemmän projekteja ja myös projektirahoituksen painottamista ja tämä luonnollisesti näkyy varmasti myös näissä johtopäätöksissä, jotka näkyvät äh, tässä investointisuunnitelmassa. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin lopettaa sanomalla, että on tärkeää, että julkisen sektorin viranomaiset jatkavat näiden julkisten hankintojen viranomaiset, hoitavia viranomaiset olisivat tässä vahvemmin mukana ja että yksityinen sektori saataisiin tähän mukaan ja tämä varmaankin tulee näkymään tässä Euroopan investointisuunnitelmassa toivon mukaan. Ja vastaan mielelläni kysymyksiin, mikäli teillä niitä on. Kiitos. Merci messieurs pour cette présentation. Kiitokset tästä esityksestä. Niin, voisitteko te muistuttaa meille, kuinka paljon tämä maksaa ja miten tämä sitten linkittyy yleiseen rahoitussäädökseen. Minä jossain, jostain näin, että 203 miljoonaa tämä olisi ollut talousarviosta. Hetkinen, 230 miljoonaa. On, mistä on kyse? lainoista vai tukimaksuista? The, the, the, um... niin, kiitoksia oikein paljon. Budjettimäärärahat, joita meillä on tätä aloitetta varten, ovat todellakin 230 miljoonaa. Ne ovat ähm, määrärahoja edelliseltä ohjelmointikaudelta, jotka pantiin sivuun, jotta ne olisivat tällainen ensimmäinen äh, äh, tappiotakuu kolmessa eri portfoliossa. Energiahankkeita varten 10 miljoonaa, sitten laajakaista televiestintähankkeita varten 20 miljoonaa ja liikennehankkeita varten 200 miljoonaa. Kaikissa näissä tapauksissa nämä summat ovat eräänlainen tällainen ensimmäinen tappio osuus tässä Euroopan investointipankin portfoliossa. Ne tulo, voitot, joita syntyy näissä hankkeissa, jaetaan pankin ja unionin budjetin välillä suhteessa äh, näiden budjettilähteiden riskiin. Euro, EUn budjetti on se, joka kärsii ensimmäisen tappion ja Euroopan investointipankki siitä ylijäävät tappiot. Me toivomme, että hankekauden lopuksi nämä määrärahat sitten palautetaan, mutta se riippuu sitten siitä, että onko tappiota syntynyt vai ei. Merci. Kiitos näistä täsmennyksistä. Niin te annoittekin meille tämän sivulla kahdeksan olevan taulukon. Siellä on pari lukua. Ensimmäinen luku lienee summa ja sitten toiseksi siellä on tuo Kabar-hanke 46 miljoonaa ja 305 se lienee tuo kokonaissumma. Niinkö? That is, that is correct. So let's take Greater Gabbard. Totta, otetaan tämän Greta Gabbard esimerkiksi. Tässä tapauksessa EIP antoi luottokirjeen tälle projektiyhtiölle 46 miljoonan euron arvosta. Tämä on tällä hetkellä, sitä ei ole rahoitettu, se on vain osittainen takuu. Mikäli tarpeen, niin tämä projektiyhtiö voi vedota tähän takaukseen varmistaakseen tietyissä olosuhteissa, jossa tämä projekti on hankaluuksissa, niitä voitaisiin käyttää, mutta tähän päivään mennessä tätä rahaa ei ole käytetty. 305 miljoonaa on näiden joukkovelkakirjojen määrä, jonka tämä yritys asetti markkinoille. Ja tätä kautta pyritään rahoittamaan tämän projektin. Ja tämä tulee tämän projektin lisäksi siihen päälle. Eli lopullinen kokonaismäärä on koko, tämä kokonaissumma, jota en ole sanonut, että tämä aikaisempi velka, jota on lisätty joukkolainalla 305 joukkolainakirjalla ja sen, äh, sitten, äh, sitä, sen takaa pankin äh, takuukirja, jota, joka voidaan ottaa käyttöön, jos halutaan mutta mitä ei ole tehty. Tämä oli erittäin mielenkiintoinen sen vuoksi, että tässä oli hinnoiteltu nämä joukkolainakirjat eh, hyvin mielekkäällä eh, tavalla ja tämä, näitä kirjattiin yli kolme kertaa enemmän, joka osoittaa, miten eh, mielen, suuri mielenkiinto on tällaisiin projekteihin. Ja tämä laina on ollut erittäin haluttu question sur ce point. Ja vielä lopuksi, niin tässä on puhuttu puntamääristä ilmeisesti. Si la livre s'apprécie. Ja jos punnan arvo euroon jotenkin muuttuu, niin silloinhan tämä, nämä summatkin muuttuvat. Uh, well, in, indeed the, uh... Todellakin uh, takuu annetaan uh, punnissa. Ja mikäli takuuta tarvittaisiin, niin silloin takuusumma otettaisiin investointipankin varoista. Arvo EUn portfoliossa siinä tietenkin täytyy ottaa huomioon vaihtokurssi. Minulla ei nyt ole sitä teknistä tietoa siitä, arvolla se sinne portfolioon laitettiin, mutta voimme sen tiedon antaa teille sitten esityksen jälkeen, jos se teitä kiinnostaa. Kiitos tästä. Ja sitten kolme olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun on myönnettävä nämä eh, esitykset, joista teitä sydämesti kiitän. Kyllä minua vähän enemmän hämmensivät kuin auttoivat. Me puhumme hankejoukkolainoista ja sitten täällä puhutaan povasti avoimuudesta budjetissamme, niin minä nyt kyllä kysyn itseltäni, mihin kohtaan minun pitäisi nämä hankejoukkolainat laittaa. En nyt oikein voi ymmärtää, miksi me ylipäätänsä täällä parlamentissa keskustelemme tällaista rahoitusmalleista, tässä sivulla kahdeksan esimerkiksi luin, että on olemassa hanke, tämä A7 moottoritie Saksassa, joka on rahoitusta varten tässä. Jos sitten samanaikaisesti luen, että Saksassa valtiovarainministeri tällä hetkellä jopa seitsemän vuoden ajan maksaa rahoituksestaan negatiivisia korkoja, niin mä kysyn itseltäni, niin mikä hyöty näistä hankejoukkolainoista on? Miksi me tarvitsemme tällaisia mielestäni monimutkaisia rahoitusmalleja, jotka ainoastaan asiantuntijat ymmärtävät, kansalainen ei varmastikaan? mitkä ovat ne todelliset kustannukset, mitä todellista hyötyä tästä on, miksi ei valita selkeitä avoimia rahoitus menettelyjä esimerkiksi EUn kautta, jos EU on sitä mieltä, että Saksaan pitää eurovaroilla moottoriteitä rakentaa, niin saksalaisena minä en sitä mitenkään vastusta, mutta meppinä sanoisin, että tällä ei ole mitään tekemistä läheisyysperiaatteen kanssa. Minulla on suuria ongelmia tällaisten hankkeiden kanssa, koska, se välineiden kanssa, koska me oikein ymmärrä rahoitus osuuksia, kuka kantaa mitäkin riskejä ja millaisin ehdoin. Tästä haluaisin vähän enemmän tietoa. Kiitokset. Ja sitten Sanni, olkaa hyvä. Grazie. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän myöskin vieraitamme tästä heidän puheenvuorostaan. Minä en ole niin innostunut kuin he niistä tuloksista, joita tämä pilottihanke on tuonut ja minulle se on ollut epäonnistuminen ja kerron teille lyhyesti miksi ja haluaisin sitten myös vastauksia, jos mahdollista, niistä asioista, joista mielestäni pitää keskittyä. Ensinnäkin todennäköisesti nämä hankkeet tilanteessa, jossa Euroopassa on todella paljon likviditeettiä myöskin ulkomailla, erityisesti pääomamarkkinoilla ja tilanteessa, jossa korot ovat hyvin alhaiset, niin nämä hankkeet olisi todennäköisesti voitu rahoittaa ilman tällaisia julkisia takkuita. Joten se, mitä me olemme tällä aloitteella saavuttaneet, on ainoastaan ollut, että riski on siirretty yksityisiltä julkisiin kassoihin kansalaisille ja Euroopan budjettiin sellaisessa vaiheessa, jos ei mielestäni ollut tarpeen nämä hankkeet olisivat tällaisessa tilanteessa, kun likviditeettiä on ja korot ovat alhaalla, olisi voitu rahoittaa ilman tällaisia takuita. Tänä päivänä puhumme esiristä, Junckerin suunnitelmasta ja me tämän ohjelman keskiöön laitoimme tällaisen, että se on ikään kuin lisänä. Tässä en näe tätä lisäaspektia. Äh, sitten toinen asia, jonka haluaisin nostaa esiin, on se, että miten nämä hankejoukkolainat äh, rahoittavat äh, hankkeita. Joskus emme, emme rahoita tällaista Greenfield-hanketta, vaan niin kutsuttua Brownfield-hankkeita tai joissain tapauksissa esimerkiksi kun on kyse mestren ohitustiestä, niin uudelleen rahoitetaan jo olemassa olevaa velkaa. Ei siis luoda uusia infrastruktuureja vain rahoitetaan ainoastaan vanhojen infrastruktuurien velka. Tämä ei missään tapauksessa voi olla tavoitteena. Tällä tavoin ei kannusteta investointeihin. Sitä tehdään luomalla uutta tarpeellista infrastruktuuria, eikä sitä kautta, että rahoitetaan jonkun vanhan infrastruktuurin velka. Sitten toinen kysymys, tämä Castor-hanke. Te tiedätte, että se todella vaikuttaa paljon siihen, että tämä aloite on epäonnistunut. Miksi tässä ei olla avoimia siitä, miten arvioidaan hakemukset, hankejoukko, lainahakemukset kastorin kohdalla jotain on tapahtunut, mikä ei toiminut ja olisin teiltä halunnut kuulla, mikä siellä ei toiminut. Sitten olisin mielelläni halunnut tietää sen takuun lisäksi, jonka EIP laittaa, niin kuinka paljon Euroopan investointipankki myös investoi jokaiseen hankkeen, koska takuun lisäksi Euroopan investointipankki on myöskin investoinut suoraan näihin hankejoukkolainoihin. Kastorin kohdalla se kai oli 300 miljoonaa ensisijaisilla markkinoilla olisi hyvä tietää tämä, jotta meillä olisi enemmän avoimuutta. Sitten avoimuudesta on tarpeen, että kaikki tällaiset hankkeet, aloitteet, vaikka olenkin samaa mieltä kollegan kanssa siitä, että ne ovat monimutkaisia välineitä, äh, hankerahoitus, äh, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus ovat kaikki vaikeita kysymyksiä kansalaisen ymmärtää, niin haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä myöskin, jos ajatellaan Euroopan investointipankin uutta avoimuuspolitiikkaa. Sehän on eh, heikompi eikä suinkaan parempi kuin entinen. Ja sitten lopuksi vielä Mestren ohitustie, mm, vara Puheenjohtaja Skanna Pieko sanoi, että tällä tämä hankejoukko velkakirja, jolla uudelleen rahoitetaan mestren ohitustie, sen hän haluaisi laittaa tämän vuoden loppuun. Ja jos ajatellaan Euroopan investointipankin vuosikertomusta, jonka hyväksymme Strasbourgissa viime viikolla, jossa viitattiin tähän hankkeeseen, että mitä Euroopan investointipankki aikoo tehdä aikooko se jättää huomiota parlamentin näkemyksen vai huomioiko se sen, että parlamentti ei halua rahoittaa tätä hanketta? Kiitoksia. Merci, monsieur. Kiitokset. Ja Delano, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, hyvin kiinnostava esitys. Me olemme puhuneet paljon hankejoukkolainoista, mutta ei meillä ollut juuri äh, parempaa käsitystä siitä, minkä tyyppisistä hankkeista oikein on kyse. Junckerin hanke tai tuo ohjelma itse asiassa on hankejoukkolainojen serkku ikään kuin, eli olemme vähän samantyyppisten ongelmien edessä. Ja tässä todellakin nyt tähdätään aluetasolle ja tällä on saatu toimimaan erinäiset hankkeet, jotka olisivat aika lailla heikosti menestyneet, ellei tällaista aloitetta olisi ollut käytössä. Eli tässä on saatu kiihdytettyä tiettyjä hankkeita myös maaseutualueita palvellaksemme. Esimerkiksi Ranskassakin on ollut sellaisia alueita, joissa tietyt alat on varattu pelkästään tällaisille perinteisille operaattoreille, ja jotka sitten pikkuhiljaa poistuivat paikalta. Ja näin on nyt tarjottu mahdollisuus julkiselle vallalle ryhtyä aloitteisiin ja näin tarjoa, tarjota parempia palveluita. No tässä nyt nähdään tietysti, mitkä laskut tästä on, on, on synty, ovat syntyneet, mutta esimerkiksi jos ajattelemme tuota Castor-hanketta, se on ainakin ollut hyvä hankejoukko laina-aloite ja se on se tarkoittaa myös hyvin pitkän aikavälin investointialoitetta ja, myö, ja sen, se myös palvelee sitten pitkän aikavälin tavoitteita. Minä todellakin mietin myös sitten tulevaisuutta. Nyt ainakin tähän mennessä tämä näyttää hyvältä. Ja sitten Marakalo, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhykäisesti. Täällähän on tuo Castor-hanke jo mainittukin. No, vähän yleisemmin tässä kertomuksessa meille puhuttiin näistä julkisista hankinnoista ja sitten teknisistä, rahoitusteknisistä kysymyksistä tässä on jo viitattu siihen, miten monimutkainenkin asia on ja juuri se, miten hankala on nähdä selkeästi, miten riskit ja vastuu on jaettu suhteessa kansallisen hallintoon ja loppukädessä sitten kansalaisiin nähden. Ja tässä kertomuksessa ei ole ihan riittävästi määritelty sitä, minkä minkälainen riskiarviointimekanismi on otettava käyttöön tällaiseen aloitteeseen. Meillä on olemassa esimerkkejä erinäisistä hankkeista, joissa on tehty virheitä. Ja esimerkiksi Castor-hankkeessa siinä on sen yhteydessä on tapahtunut kaikenlaisia virheitä ja sitten on käytetty sellaista rahoituskonseptia, joka itse asiassa on vaikuttanut siihen, että Espanjan veronmaksajat ovat joutuneet maksamaan tästä hankkeesta ja sen toteuttamatta jättän jääneistä osista, joten, joten myös Euroopan investointipankkiin pitää kantaa tästä vastuuta. Me kävimme keskustelua asiasta myös viimeksi, viime viikolla Eli tästä pilottivaiheesta, jos nyt siirrytään sitten suurempaan hankkeeseen, niin kyllä täytyy tosiaan huomattavalla tavalla muuttaa juuri tätä vastuuasiaa hankejoukkoon laina-aloitteessa. Kiitokset. Kiitokset. Ja vielä Geijer, olkaa hyvä. Danke, <clears throat> danke Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Me saisimme hieman enemmän selkeyttä tähän keskusteluun, mikäli meidän vieraamme, kiitokset teidän esityksestä, kertoisivat näiden projektien omistajuussuhteista myös. Eli kenen käsissä tämä moottoritie on, onko se yksityiskäsissä, onko se Schleswig-Holstein, onko se liittovaltio. Sama juttu muista projekteista. Kuka tai mikä on tämä projektin rahoituksen Äh, yhtälö. Sivulla kahdeksan äh, näen, että 4,38 miljardia pääomakustannuksia. Ymmärrän tämän niin, että tässä on kysymys äh, näiden neljän projektin kokonaisinvestointi. Eli silloin 3,4 on rahoitettu hankejoukko lainoilla ja 562 PBCE. Tuleeko siihen lisäksi päälle? Ja sitten te olette tässä selittäneet, että Artuin äh, kysymyksen jälkeen, että kuinka paljon EUn budjetti on maksanut, eli EUn budjetista 230 miljoonaa, mutta ylhäällä sanotaan 293 miljoonaa tukea EU-budjetista. Eli miten tämä 230 ja 293, mikä tämä on tämä ero? Ihan vain poliittisesti voidakseni arvioida, minusta se on tärkeää tietää. Ja sitten vielä lopuksi, joka minua kiinnostaa budjettiviranomaisena. Jos nyt olen ymmärtänyt näiden projektien rahoitusrakenteen oikein, niin nämä rahoitetaan hankejoukkolainoilla yksityisellä pääomalla – ja, ja jos sitten jotain tapahtuu, niin silloin julkisilla rahoilla, eli siis EUn rahoilla, kannetaan tavallaan tämä ensimmäinen vastuu. Ja sitten tämä hoidetaan voitoista. Ja hyvä, näin, näin pitkälle minä ymmärrän tämän. Mutta jos sitten tästä tulee tuloja, mitä me haluamme, niin päätyvätkö ne myös Euroopan budjettiin? Eli mihinkä nämä tulot sitten pannaan mihinkä budjetikohtaan ja, mitenkä, ja talousarvioasetus siihen sitten suhtautuu. Koska minun, täytyy sanoa ihan rehellisesti, että minun äh, ihastukseni näihin hankejoukkovelkakirjoihin sen jälkeen, kun neuvoston kanssa väänsimme näistä kättä kolme vuotta sitten, niin se hieman heikkeni Toki minua ilahduttaa, jos me kykenemme rahoittamaan eurooppalaisin rahoin enemmän projekteja, mutta kuka tekee voittoja ja miten ne voitot tehdään, niin minä ainakaan ymmärrä, että ne, olen ymmärtänyt niin, että nämä voitot eivät tulekaan Euroopan unionin budjettiin, vaan ne menevät, siirtyvät äh, äh, johonkin vuoden loppuun, johonkin tällaisiin, niin kuten tämä 1,4 miljardia, mistä käsittelimme, äh, puhuimme tässä ensimmäisessä kohdassa, ne palaavat jäsenvaltioihin nämä rahat. Mutta koska minä olen eurooppalainen poliitikko ja rahat tulevat Euroopan budjetista, jos tehdään voittoja, mikä on ihan hienoa, jos tehdään voittoja, niin tämä raha ei tulekaan Euroopan budjettiin, vaan niillä tehdäänkin sitten kansalliset valtiovarainministerit onnelliseksi. Eli onko tällä mitään poliittista vaikutusta, eli voinko minä Euroopan poliitikkona Saksassa kertoa, että niin, että kun me olemme rahoittaneet jotain projektia ja jos me siitä saamme voittoja, niin se ei nyt ratkaise mitään niitä ongelmia, millä tavalla me rahoitamme muuta. Se ei, raho, se ei ratkaise sitä, että näitä voittoja voitaisiin käyttää siihen, että me maksaisimme avoimena olevia laksuja, vaan niillä tehdään vain valtiovarainministerit tyytyväiseksi. Ihan hieno poliittinen tavoite. Mutta ironisesti sanoin ei tämä minua nyt iloiseksi tee, koska minä mieluummin näkisin, että tämä raha, jos tulee voittoja, niin että se sitten tulisi meidän budjettiimme, eikä vain niin, että se olisi meidän budjetissamme vaan tuonne vuoden loppuun ja siirtyisi siitä sitten kansallisiin budjettiin. Minä tiedän, että on tiettyjä projekteja jo, jossa Neuvosto on vaatinut niitä rahoja täysin takaisin. Joskus rahoitustekniikka on erittäin vaikeasti ymmärrettävää kansallisissa valtiovarainministeriössä, mutta miten tämä nyt on suhteessa muihin rahoitusvälineisiin? Olisin kiitollinen, jos te voisitte tähän vastata. Kiitokset. Niin, minäkin tahtoisin esittää muutaman kysymyksen. Minä tahtoisin oikeastaan jatkaa Geirin esittämää kysymystä, eli onko kyse nyt julkisesta vai yksityisestä sijoittajasta. Ja nämä kustannukset, joita siis rahoitetaan hankejoukkolainoista, ovatko ne julkisia kustannuksia vai eivät ole julkisia menoja. Ja jos ne eivät ole julkisia menoja, niin eikö tässä silloin herää epäilys siitä, että yritetään välttää vakaus- ja kasvusopimuksen kriteereitä. Tämä ensimmäisenä kysymyksenä ja sitten jos kyse on julkisesta sijoittajasta, niin missä tuo riski sitten piilee? Eli miksi tarvitaan sitten tällaista 230 miljoonaa takuuksi unionin talousarviosta? Ja tuo 230 miljoonaa takuuna ohjautuu operaattoreille ja sitä ei vielä ole toteutettu, vaan se on 2016 vuoden heiniä. Onko nämä summat jo määritelty nykytalousarvioon vaiko ei? kalvin jokin puuttui tähän, onko nämä jo maksettu vai ei, ja mikäli näitä ei ole maksettu, niin mistä nämä rahat sitten löytyvät? Ja vielä lopuksi, minä olen tässä nyt jo kuullut yksityispankkien, yksityisten pankkien sanovan, että pohjimmiltaan hankejoukkolainat itse asiassa korvaavat muut ne hankkeet, jotka olisi muutenkin hoidettu. Eli mikä näiden hankkeiden ja tämän aloitteen varsinainen lisäarvo todellakin on. Eli voisitte ehkä tästä vielä puhua. Eli onko tämä todellakin hyödyllinen, jos kyse on julkisista yhteisöistä, jotka rahoittavat moottoriteitä ja muita sen sellaisia, ja minkä takia sitten tarvitaan tällaista 230 miljoonaa takuuksi vielä lisäksi. No niin, voisitteko, hyvät herrat, vastata näihin kysymyksiin? Vielen Dank, Herr Präsident. Äh, da haben wir eine Kiitoksia puheenjohtaja. Tässähän on aika paljon asioita, joihin voimme ottaa kantaa. Minä ensinnäkin keskityn tähän kysymykseen liittyen hankejoukkolainojen avoimuuteen omassa esitykseni osassa, jos sanoinkin, että toisaalta meillä on tämän aloitteen avoin arviointi, se on siis julkinen toiseksi komissio uuden varainhoitoasetuksen voimaan astumisen jälkeen joka vuosi kertoo parlamentille tai mm, budjettiviranomaisen kummallekin osapuolelle näiden rahoitusvälineiden täytäntöönpanosta ja hankejoukkolainat ovat yksi niistä rahoitusvälineistä, jotka tässä tästä kertomuksesta löytyvät ja yksityiskohtaisesti kerrotaan, mitä tällä aloitteella on saavutettu. Toiseksi haluaisin sanoa, että nämä 230 miljoonaa tulevat kolmesta eri budjettikohdasta viime rahoituskaudelta. jotka tietenkin budjettiviranomainen hyväksyi. Ja näistä budjettikohdista siirretään määrärahat Euroopan investointipankille äh, äh, takuutilille, jotta takuu siellä taataan. Tällä tavoin varmistetaan, että budjetista ei jouduta korvaamaan enemmän kuin tämä 230 miljoonaa, jonka te olette hyväksyneet. Ja sitten esitettiin kysymys mitä tapahtuu, jos hankkeet... Millions ont été versés aujourd'hui. C'est cela. Siis 230 miljoonaa on siirretty sinne tilille, niinkö, kysyi puheenjohtaja. La BEI détient les 230 millions. Niin, siis 230 takuuna. Vot aus... Ei, kaikki määrärahat ei ole ma- vielä, ei niitä ole vielä maksettu Euroopan investointipankilla. Ne maksetaan riippuen siitä, mitä teidän hankkeet kehittyvät, siis mitä äh, hankkeita Euroopan investointipankki allekirjoittaa. Eli... Niin siis 2015-2016 hankkeista nyt puhutaan, eli ei vielä mitään maksuja ole varsinaisesti suoritettu. If, if, I, if I may, some of the... Osa niistä projekteista, joista puhuin tänään, ovat kaikki käynnissä. Jotkut ovat käynnissä tai jotkut ovat rakentamisvaiheessa, joten kaikki esimerkit, jotka tänään esitin, niin nämä projektit toteutuvat, siis ne ovat käynnissä tänä päivänä. Ja tämä hankejoukko, laina, väline on annettu. Eli kaikki nämä projektit ei P on takaamassa. Ja tänään tai huomenna voi tulla puhelinsoitto EIPn takuiden osalta. Meidän pitänee palata tähän asiaan liittyen näihin teknisiin yksityiskohtiin, millä tavalla sitoumukset 230 miljoonaa on siirretty rahoitukseen EIPn kautta. Mm, tällä hetkellä noin 105 20 miljoonaa euroa näistä 230 käteisenä on välitetty EIPlle, mutta tämä liittyy siihen, että meillä on vielä kaksi vuotta aikaa rakentaa tähän salkkuun näitä projekteja. On tärkeää ymmärtää, että unionin rahat ovat tavallaan tässä transaktiosalkussa. Jokainen uusi transaktio, joka tulee tähän salkkuun, niin silloin riskiprofiili muuttuu ja se vaikuttaa myös äh, tähän käteisen määrään, joka on tultava tuolta 230 miljoonan sitoumuksista EIPlle, mutta tänä päivänä tämä on hieman vaille 150 miljoonaa käteisenä, joka on, on, on siirretty siis. So, und dann noch ein letzter Punkt, äh, die Frage. No niin, ja sitten vielä viimeinen asia nousi esiin kysymys mihin ne määrärahat menevät, jotka palautetaan, jos hanke oli menestyksekäs tai hankkeet olivat menestyksekkäitä ja tuota ää, takkuuta ei tarvittu. Ja nämä määrärahat Euroopan investointipankki sitten takuvaiheen päättymisen jälkeen ää, antaa takaisin komissiolle ja ne menevät ää, budjetin yleisin tulokohtaan. Eli ei ole mitään erityistä budjettikohtaa, johon nuo määrärahat palautetaan tässä hankejoukkolaina-aloitteessa. Kiitoksia. So if I, if I may now, I'll, I'll try. Ja vielä voisin myös pyrkiä vastaamaan näihin muihin kysymyksiin. Itse asiassa voidaan jakaa neljään eri osaan. Ensiksi täällä kysyttiin tämän välineen varsinaisesta luonteesta ja toiminnasta ja toiseksi kysyttiin, miksi käytetään yksityistä rahoitusta, kun on kyse matalakorkoisista tapauksista ja kolmanneksi kysyttiin myös rahoittamisesta ja neljänneksi Castor-hankkeesta ja minä kaikkia näitä hankkeita käsittelen tällaisessa ryhmässä tällä, tällä tavalla ryhmitettynä. Eli ensiksi itse välineestä on hyvin merkittävää käsittää, että väline on laadittu erityistavaksi rahoittaa hankkeita pankki pankkikielellä tämä tarkoittaisi projektirahoitusta. Ja tässä joskus puhutaan julkisen ja yksityisen mm, puolen rahoituksesta yhdessä, mutta tässä merkittävänä tekijänä on juuri se, että infrastruktuuria rahoitamme ja julkinen puoli tulee, tekee yhteisymmärryssopimuksen yksityisen puolen yritysten kanssa ja valitsee sitten ulkopuolisen hankkeen toteuttajan ja yksityinen puoli sitten sitoutuu toteuttamaan tämän, e, e, tämän infrastruktuurin rakentamiseen ja yksityis kohdat ovat sitten erilaiset eri aloilla eri jäsenvaltioissa, mutta kuitenkin tämä on se pääperiaate, koko käsitteen ydinsisältö. Ja tässä me puhumme juuri siitä, että rahoit, miten rahoitamme tätä koko, koko, koko hanketta. Ja yksityiselle sektorille lankeaa etsiä rahoitusta ja myös operoida tuota koko infrastruktuuria, koko sen käyttöajan. Ja näin yritetään, yritetään nyt sekä lainanantajille että sitten sijoittajille tarjota tasapainoineiset lähtökohdat ja näin ja sitten mietitään, minkälaisia tuloja näistä hankkeista syntyy, jos ajattelemme vaikkapa maksullista maantietä ja näin siitä syntyy tuloja ja myös sitten tuloja syntyy vaikkapa silloin, kun toteutetaan tiettyjä laatustandardeja eri operaatioissa. Ja jos ajattelen vaikkapa omaa kotimaata, niin, niin tämä, tämä, erityisesti tätä menettelyä on käytetty koulu- ja sairaalasektorilla. aina aloite. Niin, hetkinen. Tässä olisi nyt lisäkysymys herra Kolmertilta hyväksyttekö tämän lisäkysymyksen? Kiitoksia tästä mahdollisuudesta esittää tässä välissä kysymys. Äh, minun äh, ähm, täytyy esittää teille ihan yksinkertainen kysymys, kun äh, yksinkertaisesti ajattelen. Eli tässä puhutaan esimerkiksi A7-moottoritien rahoittamisessa Saksassa – Ymmärsinkö oikein, että sanoitte, että tämä moottoritietä saatettiin rahoittaa lainan takia. Saksa ei muuten olisi voinut tätä rahoittaa. Minä olen vielä oikein ymmärtänyt tämän hankejoukko äh, rahoitustavan etua. Voisitteko sanoa, mitä etua tästä todella on kenelle? Euh, niin, eikö kyse ole siitä, että autetaan julkisia maksuja. Eli tässä on kyse siitä, että tuo velka järjestet, siirrettäisiin julkisen hallinnon tileille, niin se siirretäänkin sitten ad hoc yksikölle. I, I, I'm, I'm not an expert on the issue of en ole asiantuntija taseiden äh, vahvistamisessa. Minusta tämä on kysymys, joka pitäisi esittää maille itselleen tai asiantuntijoille, mutta asia on niin, että eri mailla on erilainen politiikka, mutta se eh, suurin etu on se, että kun käytetään tätä rakennetta, eh, niin julkinen sektori pyrkii siirtämään osa riskeistä yksityiselle sektorille jonka julkinen sektori muuten joutuisi itse kantamaan. Esimerkki olisi esimerkiksi se, että tämän rakenteen kautta lähes, on lähes aina mahdollista julkiselle sektorille siirtää riskit infrastruktuurin myöhästymisestä yksityiselle kumppanille, taikka että se ylittää budjetin investointikustannusten kannalta samoin kuin riskit, jotka liittyvät infrastruktuurin tekniseen epäonnistumiseen, esimerkiksi sairaala, joka ei esimerkiksi, jos lämmitys ei toimi tai se ei vastaa vaadittavia standardeja tai maantie, joka mm, hajoaa ja vaatii huoltoa nopeammin kuin oli laskettu. Nämä ovat sellaisia riskejä, joita yleensä julkinen sektori on joutunut kantamaan ja eh, julkisissa hankinnoissa, mutta nyt se siirretään eh, julkiselle, eh, siirretään yksityiselle kumppanille. Meillä on sivukaupalla raportteja kansallisilta tilintarkastusviranomaisilta, jotka ovat tarkastelleet olosuhteita, kun tällaiset, tällaisten julkisten hankintojen kautta annetaan, se antaa tavallaan hyötyä yksityiselle, äh, julkiselle sektorille. Ja julkiset viranomaiset, äh, vaikka esimerkiksi Saksassa, niin niillä on selkeästi myös se optio valita, millä tavalla he haluavat äh, rahoittaa moottoritieinfrastruktuurinsa. He tekevät sen käyttämällä projektirahoitusta silloin, kun he uskovat, että arvon tästä rahasta. Ja tämä tulee nimenomaan siitä, että he voivat siirtää tätä riskiä yksityiselle sektorille. Ja tämä osoittaa sen, eh, tai vastaa siihen, miksi käyttää yksityistä rahoitusta. Mutta tästä tullaan hyvin tärkeään asiaan, jota en ehkäpä painottanut tarpeeksi puheenvuorossani. Kun EIP antaa tällaisen eh, antaa tällaisen takuun, niin silloin EIP laskuttaa tästä välineestä myös. Yksityinen kumppani ei saa tätä takuuta ilmaiseksi. He maksavat äh, ihan kunnollisen käyvän hinnan tästä takuusta. Ja sen vuoksi jokaisessa tapauksessa, jossa yksityinen kumppani näissä esimerkkeissä, jotka kerroin, jotka saavat äh, Euroopan unionin budjetista rahaa ja ne, jotka eivät, niin minun täytyy painottaa, että se, miten tämä takuu on rahoitettu tai eh, hinnoiteltu, liittyy tähän eh, salkkuun. Jokaisessa tapauksessa tämä yksityinen eh, kumppani joutuu maksamaan EIPlle tietyn summan, mutta tämä takuu kuitenkin tavallaan hyödyttää heitä hankejoukko velkakirjojen kautta. Ja sillä tavalla se vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahaa tämä projekti saa. Ja kuten puhuin näistä eri projekteista, niin kun Gavadin projekti vietiin päätökseen, niin silloin velka oli 125 peruspistettä viitepisteen yläpuolelle, joka on hyvä hinta tällaiselle infrastruktuurille sponsori tuli välittömästi EIPn luokse ja julkiset viranomaiset sanoivat, että tämä antaa meille niin hyvän arvon rahalle, että eikö voitaisi tehdä toinenkin projekti saman tien. Ja sen vuoksi toinen OFTO-projekti, äh, joka päättyi tänä vuonna, Gwint Imor, käytti myös tätä äh, lainaa. Ja tässä projektissa äh, se saivat vielä enemmän 110 peruspistettä yli tämän viitepisteen. Eli tämä on hyvin, hyvä esimerkki siitä, millä tavalla tämä yksityinen rahoittaja joutuu päättämään, mitä minä saan kun halvemmalla lainalla, kun maksan tämän takuun hinnan. Ja vielä lopuksi, jos on projekti, joka saa hyötyä unionin budjettituesta, ne tulot, joita saadaan tämän takuun hinnasta jaetaan sitten unionin kanssa jaettuna sen riskin mukaan, kuinka paljon pankki ottaa riskejä, kuinka paljon unionin budjetti. Eli siis tämä ei ole ilmaista. Sponsorit maksavat tästä takuusta. Mutta jotkut sanovat täällä, että pankit olisivat voineet sanoa, että no kyllä mekin tämän voimme rahoittaa. Okei, toki tietenkin. Toki. Ja joissain asioissa he ovat kilpailleet, mutta he eivät tarjonneet tarpeeksi hyvää diiliä, vaan yksityinen sektori sai paremman diilin, kun se lähti tälle hankejoukkolainatielle. Eikä liene hämmästyttävää, että pankit sanovat, että he olisivat itse mieluummin tämän rahoittaneet, mutta julkinen sektori ei olisi sitä halunnut, koska se olisi ollut kalliimpaa rahoitusta. Ja sitten vielä tämä kolmas asia, joka liittyy uudelleenrahoitukseen, jälleenrahoitukseen. Toki me pyrimme tässä aloitteessa kaikkein mahdollisiin tällaisiin vihreisiin projekteisiin. Minä kerroinkin, missä näitä on ollut. Mutta meillä on myös tällaisista brownfield-projekteista esimerkkejä. Ja meistä tämä oli tärkeää, koska hyvin tärkeä tavoite tässä aloitteessa oli se, että saadaan pääomamarkkinat mukaan rahoittamaan tällaista infrastruktuuria. Ja me uskomme, että tällä on ollut tämä vaikutus. Te näitte sen tästä esityksestä. On ollut hyvin helppoa käyttää tällaisia brownfield-projekteja varhaisessa vaiheessa, jotta voimme osoittaa, mikä tämä vaikutus on ollut. Sitten vielä Kastoriin, kastor projektiin Yksi erityinen kysymys. Onko EIP investoinut itse näihin Kastorin äh, joukkolainakirjoihin? Kyllä, me äh, rahoitimme itse 300 miljoonaa tuli EIPltä. Syy oli se, että tämä oli hyvin varhaisessa vaiheessa. 1,4 miljardia oli tämä velkakirja Ja sponsorit olivat sitä mieltä, että jos EUP tulee mukaan ja toimii tällaisena ankkuriinvestoijana, niin se antaa luottamusta tähän. On totta, että Castor-projekti on palautettu julkiseen omistukseen johtuen tietyistä geologisista tekijöistä, jotka oli kyllä identifioitu ennen kuin projekti käynnistettiin. Ne oli huomioitu potentiaalisena riskinä, mutta ne olivat suurempia riskejä kuin oli arvioitu. Mutta kuitenkin tämä riski oli identifioitu ja minusta tämä on merkki myös avoimuudesta, koska tämä oli hankejoukkolaina, niin silloin meidän täytyy analysoida tämä projekti ja julkaista, näyttää kaikki mahdolliset riskit ja analyysit mahdollisille investoijille. Ja tämä riski oli kyllä analysoitu etukäteen selkeästi. Ja sitten mitä tapahtui, niin Espanjan hallitus päätti keskeyttää projektin ja siirtää sen julkiseen omistukseen, joka oli täysin Espanjan hallituksen oikeus. Se, mitä me olemme tästä ottaneet opiksi, kun tehdään tätä riskirahoitusta, ja tämä on myös viesti Junckerin suunnitelmalle, kun on riskirahoitusta, niin riskit voivat toteutua. Ja näin tapahtui Kastarin yhteydessä. Se on luonnollisesti täysin riippumatonta rahoituksesta, Tämä oli tekninen geologinen riski, joka identifioitiin ja se tapahtui suurempana kuin mitä asiantuntijat olivat arvioineet, mutta siis tämä on aina riski silloin tällä ja tällaista tapahtuu tällaisessa hankejoukkorahoituksessa. Meillä on salkussamme tällaisia riskialttiita asioita ja silloin tällaisissa sattuu tapahtua saattaa tapahtua sitten riskejä ja menetyksiä. Me pyrimme siitä niitä ei ole, mutta joskus näin käy ja se on riskirahoituksen luonne. Toivon mukaan tämä nyt katsoi nämä kysymykset. Merci. Est-ce es que... No niin, kiitokset. Oliko vielä muita kysymyksiä? Hetkinen, Maragall, olkaapa hyvä. Ilmeisesti Kastorista. Niin, kiitos puheenjohtaja niin kyllä vaikuttaa siltä, että nyt olisi syytä lisätä pari sanaa ihan lyhyesti. Tässä on puhuttu näistä eri tapahtumista. No ei kyse ole pelkästään tapahtumista, vaan myös varsinaisista tuloksista, koko hankkeen tuloksista. Tässä on ollut selvä virhe riskiarvioinnissa. Castor-hankkeessa vakava virhe, josta syntyy sitten taloudellisia, teknologisia, ympäristöllisiä vaaratekijöitä kansalaisille. Eli tämä, tässä Euroopan investointipankki on toiminut erittäin puutteellisesti. Se ei ole kantanut vastuutaan, vaan on nyt siirtänyt sen sitten julkisen hallinnon niskoille, joka sitten käyttää näitä tarjottuja palveluita. Ja tämä on täysin hyödytön hanke todellakin ja vastuuton. Eli meidän täytyisi nyt tarkemmin saada tietoja tästä konkreettisesta hankkeesta viime viikolla Strasbourgissakin puhuttiin tästä asiasta ja ikään kuin Castor-hanke esitettiin jonkunlaisena hanke, joukko, hankejoukkolaina-aloiteena, joka olisi ollut hyvä menestystapaus, mutta tämä on kyllä täydellinen epäonnistuminen ja Euroopan investointipankki ei ole millään tavoin nyt kantanut vastuuta tästä riskiarviointiasiasta. Kiitos. Kiitokset tästä. Ja kolme vielä ihan lyhyesti. Nur eine ganz kurze... Ihan lyhyt kysymys pyytäisin Kastorista. Tässä äh, sanotaan, että 200 miljoonaa euroa. Mitä Euroopan investointipankin piti maksaa? Mitä sen tulee todennäköisesti maksaa tästä hankkeesta? There was no call on the guarantee. Niin, siis tässä ei ole käytetty takuuta tässä hankkeessa. Eli takuuta ei käytetty. No niin, tämä jää nyt tähän. Ehkä voi sitten meille välittää lisätietoja korkokannoista, minkälaisia korkokantoja käytätte ja mitä sitten käytetään, kun hankejoukkolaina osallistujia arvioidaan ja miten sitten korvataan näitä asioita investointi pankille esimerkiksi sen vaivoi, vaivan palkaksi. No minä olin kuitenkin käsittänyt, että sijoittajat ja hyötyjät ovat kuitenkin julkisen puolen toimijoita ja minä jäin vähän nyt epäilemään, vaikka vastasittekin näin selkeästi, mutta jäin vähän epäilemään kuitenkin näitä taseita ja sitten äh, julkista velkaa ja julkista alijäämää myös, kun tässä siirrytään ikään kuin hankejoukkolainoihin ja paetaan sitä kautta. Eli mm, vielä tähänkin toivoisin jatko täsmennyksiä. Ja vielä sellaisen suosituksen esittäisin, että olisi hyvä saada todellista tietoa siitä, minkälaista lisäarvoa nämä hankejoukkolainat tuovat suhteessa muihin rahoitusmuotoihin. E-, eli tässä nyt on aika paljon tällaista epäröintiä vielä ja siihen, sen hälventämiseksi kannattaisi lisävastauksia saada. Kiitos kuitenkin teille, kun saavuitte tänne näihin asioihin vastaamaan. Meidän tehtävämme on keskustelua pitää yllä rahoitusmuodoista ja sitten strategisten investointien rahasto tietysti on meidän kiinnostuksemme kohteena ja sehän on näiden hankejoukkolainojen lapsi. No niin, seuraavaksi siirrymme eteenpäin. Ehdottaisin, että seuraava asia siirtyisi tuonne 26. toukokuuta järjestettävän kokoukseen 10. päivä kesäkuuta mennessä pitäisi esittää tarkistukset globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, tekninen tuki jo komission aloitteesta 0,5 prosenttia on tässä kyseessä. Joka tapauksessa kyse on tuesta, jonka pohjalta paremmin käsitettäisiin koko rahaston mekanismi. Tarande seuraavaksi kertoo meille unionin ja Guinea-Bissaun kalastussopimuksesta. Thank you, Mr. President. Very briefly. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhykäisesti. Tämä on tasapainoinen sopimus, alle 10 miljoonaa euroa on vuosittainen kulu. Me voitamme, koska me saamme kalastaa, he voittavat, koska heillä on yhteistyötä EUn kanssa ja he saavat rahaa. Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että sopimus tehtiin vuonna 2012 kolmeksi vuodeksi. Joten nyt me puhumme sopimuksesta, joka on päättymässä ihan muutaman päivän kuluttua, joka tämä ehkäpä kuvailee, millä tavalla menettelytavat toimivat Euroopassa. Minusta parlamentin pitäisi sopia tällaisista asioista ennen kuin ne päättyvät tai ovat jo loppuneet. Mutta minä kuitenkin tuen tätä ja minulle kerrottiinkin, että me saisimme tehdä lausut, lau, tarkistuksia kalastusvaliokunnan äh, vali, päätöslauselmaan, koska tämä on ei päätöslauselma. Tässäpä kaikki, mitä minulla on sanottavana. Kiitos. Merci, monsieur Kiitos Tarand tästä. Onko tähän huomautettavaa? Kysyttävää ilmeisesti ei. Tarkistukset pitää esittää ennen 11. päivää toukokuuta ja asiasta äänestetään 22. tai 3. kesäkuuta tässä valiokunnassa ja periaatteessa kaastusvaliokunta äänestää tästä 15. tai 16. päivä heinäkuuta. No niin, monet valiokuntamme jäsenet ovat käyneet vierailulla Ukrainassa 18, 19 ja 20. päivä maaliskuuta. Andre Plenkovic oli mukana. Hän johtaa Ukrainan ja unionin ystävyysryhmää. Jose Manuel Fernandez osallistui Mudin, Väidere, Kavana ja Daniele Jotti osallistuivat tähän kokoukseen tai tähän, tälle vierailulle ja tämän vierailun jälkeen me olemme laatineet pöytäkirjan, joka on välitetty teille kaikille. Ja me olemme saaneet vierailla tuossa hyvin vaikeassa tilanteessa olevassa maassa venäjän kieliset tosiaankin ovat tuolla Krimillä ja jatkuvasti etenevät ja Minskin sopimuksia ei ole noudatettu ja näin ollen suuret kansanjoukot ovat joutuneet siirtymään kotipaikka, kotialueeltaan pois 1,2 miljoonaa suurin piirtein ja lapset, lapsia täytyy kouluttaa eri alueilla maa on erittäin vaikeassa tilanteessa ja sillä on myös valtavan suuret taloudelliset haasteet. Tämä tilanne on hyvin tuskallinen kansalaisten kannalta, koska hallitukset eivät ole hallitus toisensa jälkeen onnistuneet pääsemään eroon korruptiosta. Tämä liittyy muun muassa tulli maksuihin, samoin kuin kaasun välitysmaksuihin. Oligarkit nauttivat tuista, joita jaetaan kaasun kaasuoperaattoreille ja he nauttivat hyvin halvoista kaasun hilloista. Tämä vahingoittaa yritysten tilannetta ja myös kotitalouksille toimitettuun kaasuverkosto on korruption piirissä. Ja näin julkiset varat kafaavat taivaan tuuliin korruption verho taakse. Ja vaikka uudistuksia on tehtykin, niin silti täytyy uudelleen arvioida tätä kaasuverkostoa ja kaasun hintaa. Ja kansalaisten on vaikea hyväksyä tätäkin hinnan vaihtelua. Eurooppa on ollut hyvinkin vahvasti mukana paikan päällä näissä neuvotteluissa. Paikalla on hyvin pätevät asiantuntijat olleet myös unionista. Me olemme saaneet tavata myös eri lahjoittajatahoja ja uskon, että kaikki, jotka paikalla olivat Ukrainassa, myös näkivät tämän näitä lahjoitustyön tulokset ja nyt unionin, unioni ei ole ollut tässä koordinoimassa hallituksen, eli Ukrainan hallituksen pitäisi koordinoida tätäkin kenttää, mutta hallitus ei ole siihen helpostikaan pystynyt. Ja olen tutkaillut erinäisiä päätöksiä, joita Bryssel on tehnyt. Eli näyttäisi siltä, että Euroopan unionin toimielinten sisällä on koordinoinnissa puutteita avustushankkeessa ja meidän täytyy nyt sitten tähänkin puuttua, mutta uskon, että asiakirjassa, joka teille on väitetty, varmaankin nyt pääasiat on selitetty. Toivon, että te sitä käytte läpi. Onko jollakin sanottavaa asiaan. Ilmeisesti kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa, joten korostaisin ainoastaan vielä sitä, että voiko unioni johtaa nyt koordinointia vaiko ei. No, tämä jää tähän ja siirrymme seuraavaksi äänestys. äänestyksiin. Ottakaa äänestyskorttinne esiin ja äänestyslaitteisiin. Ehkä meidän täytyy tarkastaa äänestyskortit. lettre, lettre, lettre sur les paiements, comme ça, ça peut partir, c'est urgent.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 Nous reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. Jatkamme sitten työtämme äänestyksillä. Meillä on myös nimenhuutoäänestyksiä. Testataanpa nämä niitä äänestyslaitteita. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Ja sitten äänestys päättyy. Niin. Mukava nähdä, että täällä jotkut ovat äänestäneet puolestakin osa sitten vastaan ja jotkut ovat myös äänestäneet tyhjää. No joka tapauksessa nyt laitteisto toimii. Äänestittekö te puolesta vai vastaan? Il y a une personne qui n'aurait pas voté? Joku siis jätti äänestämättä. 34. Hetkinen. Niin, jo tiedänkin kuka oli syyllinen, siis puheenjohtaja. No niin. Ensimmäiseksi äänestämme Lissabonin sopimuksen uudistuksen käyttömahdollisuuksia. Ja minä olen ollut tässä esittelijänä, koska annoitte minulle siihen tähän työhön luottamuksenne. Ensimmäiseen kappaleeseen tarkistus kahdeksan. Kuka äänestää puolesta? vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän on vedetty pois. Kappale kaksi tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta. Kiitos vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kappale 4, tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15, edelleen kappale 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4a, uusi kohta, tarkistus 16 Tang on tehnyt tähän suullisen tarkistuksen toiseen osaan. Ensimmäinen osa notes that ja by the council. Eli ensimmäiseen osaan äänestystä nyt puolesta. Siis ensimmäinen osa siitä äänestämme. No niin, siis No, minä en nyt sitten nähnyt enkä kuullut mitään. Eli ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa calls the chair the, calls therefore on the council detailed budgetary explanation puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 4b, tarkistus 17. Hetkinen 4b raukeaa. Kyllä. Se raukeaa, koska 15 on äänestetty. Ja sitten kappale 5, tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 on vedetty pois, samoin 21, kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 6a uudessa muotoilussa on tarkistus 24 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 7, 25 tarkistus puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 26 kappale 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja tuossa kappaleet A, tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 3 Siihen on myös suullinen tarkistus. The union has not the budgetary means to fully fulfill the tasks. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale P, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale C, tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Johdatusan kappale D, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja johdantosaan kappale C, 7 tarkistus, siihen suullinen tarkistus, whereas the conciliation process of 2011 ja niin poispäin, ended without results puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin äänestämme koko tekstistä. Ja nyt äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja näin. 30, 29 puolesta, 0 vastaan, 4, 0 tyhjää, 4 vastaan. Ja seuraavaksi jatkamme Denanon mietinnöllä. Äänestämme kokonaistekstistä. Kyse on kalastuskumppanuussopimuksen hyväksymisestä. Eli sopimuksesta ensiksi. Äänestämme itse sopimuksesta puolesta vastaan tyhjää. Ja sitten Denanoon mietinnöstä nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Päättyy. Kolmekymmentä puolesta yksi vastaan kaksi tyhjää. Ja seuraavaksi Jose Manuel Fernandesin Kapverdeä koskeva esitys. Niin siis kalastussopimuksesta puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja Fernandesin mietintö ää, puolesta. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1 vastaan 27 puolesta ja 5 tyhjää. Ja sitten 2015 vuoden talousarvio. Pääluokka 3. Tämä koskee komissiota esittelijänä Gardia Saval. Niin puheenjohtaja, meidän täytyy tänään hyväksyä kaksi siirtoa pyyntöä. 400 miljoonaa humanitaarisesta avusta on kysy. Ja Etelä-Sudanille tämä raha on menossa ja myös sen rajanaapureille, jossa on valtavat määrät kotoa, kotoaan lähteneitä kuivuuden vuoksi Kyse on 40 miljoonasta eurosta. Me voimme lieventää, helpottaa tilannetta tuolla alueella. Ja toinen siirtopyyntö humanitaarisesta avusta 15 miljoonaa euroa on kyseessä Itä-Ukrainalle välitämme tätä apua. Kyse on alueen sisällä, maan sisällä pakenemaan joutuneista. Euroopan unionin talousarviosta tätä tukea on tarkoitus osoittaa näin YK on humanitaarista työtä tällä tavalla tuemme. Toivon, että nämä molemmat voitaisiin hyväksyä. Kiitokset. Eli voimme äänestää näistä molemmista varmaankin yhdessä. Eli nyt äänestämme tästä nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäkahdeksan puolesta näiden siirtopyyntöjen puolesta yksi vastaan ja kaksi tyhjää. Ja Holmeier, onko siirtopyyntöjä? Vieläpä Ei ilmeisesti ole. No sitten siirrymme kiinteistöpolitiikkaan. Ja nyt toivon, että esittelisitte meille tätä asiaa. Vorsitzender, ähm, wir brauchen uns heute... Puheenjohtaja, me oikeastaan tarvitsee tänään käsitellä vain yhtä rakennusta. Ja tämä on se kysymys, jota käsittelimme jo vuoden lopulla kerran, ja silloin hyväksymme 22 miljoonan siirron komissiolle, koska Ramone 1 rakennus kärsii asbestista, eikä voida taata, että työntekijät voivat jäädä sinne ilman haittaa terveydelle, ja siksi tätä riskiä ei tietenkään voida ottaa. Komissio on sen jälkeen miettinyt tai etsinyt hyvin paljon rakennusta. On vaikea niin nopeasti löytää rakennus 1841 työntekijälle. Ja tästä syystä komissio on ensinnäkin jakanut 200 työntekijää neljään olemassa olevaan rakennukseen, olemassa oleviin toimistoihin ja lisäksi etätyötä ja muuta, ja sitten 200 muutakin työntekijää on pystytty siirtämään omiin rakennuksiin, 1641 työntekijä jää yli, halutaan nyt kolmeksi vuodeksi vielä vuokrata kolme rakennusta. Luxemburgin valtio on ollut erittäin suur, piirteinen ja antanut yhden rakennuksen käyttöön, niin että täytyy vain käyttökustannukset maksaa, koska sinne mahtuu 516 työntekijää. Täytyy tässä kiittää tässä yhteydessä Luxemburgin valtiota. Toinen rakennus Arjane, kuudeksi vuodeksi 588 työntekijälle, sitten Lakolit-rakennus kuudeksi vuodeksi. Kun vuokraa kuudeksi vuodeksi, niin tietenkin tämä on rajallinen aika ja toiseksi työntekijät ei, heitä voida ihan noin vain jakaa e, kaik, moniin eri rakennuksiin. On myös keskusteltu siitä, voitaisiinko äm, äh, Ariane-rakennus äh, jättää vuokraamatta ja käyttää sitten äh, tätä parlamentin rakennusta, koska CAD-rakennus rakennetaan nopeammin kuin ajateltiin. Mutta ongelma on se, että tuossa rakennuksessa on vain 300 työ pistettä, joten sitten rospahrakennukseen pitäisi ihmisiä jakaa kellariin asti, ja tämä ei ole hyväksyttävä, joten ei jaeta muu kuin vuokrata tämä kolmas rakennus, Ariane rakennus, joka ei vuokraaja myöskään hyväksy sitä, että vain osa tästä rakennuksesta vuokrattaisiin. Hän haluaa vuokrata koko rakennuksen. Ja koska työntekijät on mahdollisimman pian siirrettävä pois tästä toista rakennuksesta, niin vaihtoehtoja ei kovastikaan ole. Seuraus on se, että alun perin komissio ajatteli, että tämä saattaisi maksaa vain 200 miljoonaa. Tämä vähän kauhistutti meitä. Nyt he pystyvät rajoittamaan kustannusta 112-113 miljoonaan. Kyllä siellä on paljon tehty ja Luxemburgin valtio on tietenkin myös vastuussa siitä, että se antaa meille yhden rakennuksen käyttöön. Täytyy maksaa vain käyttökustannukset ja muuttokustannukset. Luxemburgin väliaikainen rakennus maksaa meille vain 13,5 miljoonaa. Mm, ja 358 000 ja yli 200 000 muuttokustannuksia, 358 000 oli IT-kustannuksia ja sitten vuosittaiset kustannukset 1,25 miljoonaa. Niin, kyllä, minä yritän lukea tämän vähän hitaammin, mutta tässä on kolme rakennusta. Mitä kauemmin tässä puhun, sen kauemmin tämä kestää kollegoille. Yritän kuitenkin puhua vähän hitaammin. Siis tämä toinen rakennus, Arianen rakennus, Siinä vuotuiset vuokrakustannukset 4,615 ja indeksi on 1,9 prosenttia, joten kokonaiskustannukset 29,5 miljoonaa kuudelle vuodelle. Tämän toteuttaminen 6,49 miljoonaa, siis 7 miljoonaa IT, ITn luomiseen sinne rakennukseen 600 000 muuttokustannuksia ja vuotuiset käyttökustannukset 2,5 miljoonaa ja ne sitten indeksoidaan 9,9 prosentilla, kun lasketaan kustannuksia. Tietenkään varsinaista indeksiä ei vielä tiedetä. Arjanen kokonaiskustannukset kuudelle vuodelle ovat 55,3. Lakolit-rakennus, sen kokonaiskustannukset ovat 43,9 miljoonaa. Tämä tarkoittaa, että vuokrakustannukset ovat 4,359 miljoonaa, jotka on maksettava laskettu indeks on 1,9 prosenttia niin, että kuuden vuoden aikana täytyisi maksaa 25,6 miljoonaa, IT-kustannukset noin 3,3 prosenttia ja varauksella 3,6, ettei varmaan mennä väärin. Siis IT, IT maksaisi noin 600 000 ja kun on kyse muutosta, niin muutto on suurin piirtein sama verran kuin muissakin, noin neljännes miljoona. Vuotuiset käyttökustannukset ovat oletettavasti noin 1,9 miljoonaa, indeksoitu 1,9 prosentilla per vuosi. Tämä on siis oletusarvo. Onko se sitten 1,9 vai 1,7, se tiedetään vasta sitten, kun indeksointi todellakin täytyy toteuttaa. Budjettivaikutukset. Meillä on 22 miljoonaa, jotka siirsimme. Meillä on käytössämme vielä määrärahoja, jotka olisivat Jamoneen yksi normaalit käyttökustannukset 12 miljoonaa vuodelta 2015 meillä on 22 miljoonaa siis ja 20, siirrettynä 25 miljoonaa budjetissa käytössämme yhdessä 59 miljoonaa. Tämä jakautuisi niin, että 22 miljoonaa ja 12 miljoonaa vuoden 2015 kustannuksilla – käyttäisimme 22 miljoonaa 12 miljoonaa niin, että yrittäisimme siirtää 21 miljoonaa vuodelle 2016, äh, koska sen takia, että Luxemburg tämän rakennuksen antaa meidän käyttöön. me emme tarvitse näitä määrärahoja vuonna 2015, voimme käyttää niitä siis vuonna 2016, se vähentää painetta vuodelle 2016. Kokonaiskustannukset vuoden 2021 mennessä on 112,8 miljoonaa, eli melkein 113 miljoonaa Mm, kustannukset nousevat erityisesti vuosina 2017, 2018 ja 2019, kun meidän on maksettava kaksinkertainen summa. Kun Jean Monnet-rakennukseen taas palataan, niin vuotuiset maksut alenevat. Minun pitäisi tarkistaa tämä taulukosta, mutta lopulta olemme taas 33 miljoonassa vuosittain vuonna 2021 ja 2022. Mutta tämä välivaihe, jossa me täytyy tehdä kaksinkertaisissa rakennuksissa työtä, meillä on lisäkustannuksia kolmen rakennuksen vuoksi vuokrasta johtuen, niin tämä on kokonaisuudessaan 113 miljoonaa. Minua lohduttaa se, että se ei ole 200 miljoonaa, mutta 113 miljoonaa vieläkin paljon. Tässä ei pystytä välttämään, jos ei haluta vaarantaa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Goldbell-rakennuksen suhteen keskustelemme Euroopan investointipankan kanssa ja toivoisimme, että Euroopan investointipankki toivottavasti varhaisessa vaiheessa on valmis muuttamaan Goldbell-rakennukseen, koska ne ihmiset, joiden täytyy muuttaa Goldbell-rakennukseen, koska cad rakennuksessa eh, ne ra- eh, eh, tilat, jotka ovat aivan tämän rakennustyömään vieressä. Ne piti tyhjentää ja siksi vuokrattiin Koipel-rakennus. Nyt rakennustyöt etenevät nopeammin, e, niinpä ihmiset saattavat palata kadrakennukseen ja nyt tämä on ollut kaksi vuotta tyhjänä. Ja nyt Esirin takia investointipankki etsii uutta rakennusta. Yritämme saada tämän sovittua investointipankin kanssa niin, että pystyisimme säästämään nämä kustannukset ja tällä tavoin myös noin 8 miljoonan ylimääräinen säästö mutta tämä oli sitten parlamentin budjetista. Komission budjetissa tämä on 113 miljoonaa vaihto Goldbell-rakennukseen ei suuruusluokista johtuen onnistu. Tässäpä nyt yritin monimutkaisen asian e, esittää yhteenvedonomaisesti ilman, että joudutte kuuntelemaan minua 15-20 minuuttia mielelläni vastaan kysymyksiin. Je salue la... Onnittelut tästä esityksestä. Seuraavaksi ehkä voisimme paremmin visualisoida myös näitä rakennuksia ja erinäisiä tornitaloja ja muita sellaisia. Kiitokset myös Luxemburgille todellakin, kun Luxemburg on tarjonnut parlamentille rakennuksia, jotta me emme joudu mihinkään valtaviin sijoituksiin. Mikäli äh, kollegat haluavat sen katsauksen, niin sivulla 14 on erittäin hyvä taulukko, joka on aika yksinkertainen ja kattava. Ja äh, se on yksi neljäsosa sivua siinä, joka osoittaa, miten monimutkaista tämä on. Niin hyvä, niin esittelijä antaa mahdollisuuden esittää kysymyksiä. 21 miljoonaa oli 2016 talousarviossa kaiketi, herra Dupré, niin en voi nyt tähän kyllä teille alkuunkaan vastata. Olisi teidän pitänyt kyllä minulle vähän jo ennalta varoittaa, että aiotte tällaisen kysymyksen esittää, mutta kuitenkin olisi aika jännää, että ylipäätään jotain olisi ennakoitu. Mutta yritetäänkö tässä nyt vain näitä virheitä siirtää eteenpäin? Me vaatetin 2015 Gerard Dupré ei odottanut mitään yllätyksiä vuodelle 2016kaan. Vuoden lopuksi komissio siirtää 21,1 miljoonaa tai pyytää sitä siirtoa niin, että 2016 olemme jo valmistautuneet. Silloin me tarvitsisimme lisää varoja noin 4 miljoonaa. Eli tämä tarkoittaa, että 2000 2016 on vielä ok ja valmistaudumme vuoteen 2017. Eli tämä ovat ne vaikutukset vuodelle 15 ja 16. Selvä. Niin, siis. Kyse on siis komissiosta, ei suinkaan parlamentista. No niin, ilmeisesti kysymyksiä ei ole ja se on suuri kunnianosoitus teille, hyvä Holmeier. Eli esityksen oli aivan loistava. Näin siis kaiketi äänestämme. No niin. No niin, siis ketkä hyväksyvät tämän Holmeirin esityksen ja, jotka, ja vastaan yksi ja tyhjää, kolme, neljä tyhjää. Ja seuraava on käsittääkseni siirretty eteenpäin. Niin kyllä kahden viikon päähän, koska meillä on EU-lisasta paljon avoimia kysymyksiä. No niin, seuraava kokous on 26. päivä toukokuuta Ah oui, oui. Mais j'ai noté que vous étiez... Niin, siis te hyväksytte sen, että tämä toinen asia siirretään kahden viikon päähän, Holmeierin esitys siis. Kahden viikon päästä on tiedossa. Ja seuraavaksi 26. toukokuuta ja 27. toukokuuta Brysselissä seuraava kokous. 27. toukokuuta on lisäkokous, silloin 2016 talousarviota voimme käsitellä. Onko muita asioita? Ei joten kokous päättyy. Kiitokset osallistumisestanne. Oui, oui, oui, oui, oui.